I'm sorry, we have to start because we have a very limited... Olen pahoillani, meidän on aloitettava, koska aikaa on hyvin vähän. Valitettavasti meidän on päätettävä tämä kokous puoli viideltä. It's, uh, item 11. Niin, kyseessä on siis kohta 11 kulutusluottodirektiivin 2008 täytäntöönpano ja Ekonin on määrä antaa tästä lausunto IMKOlle ja esittelijä on Theodor Stolojan. Esittelen tämän lausuntoluonnoksen teille lyhyesti. Ensinnäkin Esittelijä on herra Lechner, jonka on määrä lähteä Euroopan parlamentista. Siksi meillä ei ole uutta esittelijää eikä myöskään mietintöluonnosta kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanosta. Siksi minä valmistelen tämän mietintöluonnoksen tai lausuntoluonnoksen ilman mietintöluonnosta. Haluaisin kertoa teille myös, että käynnissä on kaksi muutakin prosessia samasta aiheesta. Itse asiassa kulutusluottodirektiivin artiklan 27 mukaisesti komissio laatii joka viides vuosi ensimmäistä kertaa 12. toukokuuta 2013 katsauksen tästä direktiivistä. Siksi komissio tulee tänne ensi vuonna ehkä tekemään ehdotuksen siitä, miten tätä direktiiviä voitaisiin muuttaa. Ja yhtä lailla myös Euroopan valvontaviranomaiset ovat työstäneet keskipitkän aikavälin strategian, ja siinä voimme havaita myös analyysin kuluttajan suojasta, jotta voidaan kehittää rajat ylittävät suuntaviivat, ja tämän on määrä edetä vuoden 2013 alkupuolella. Mistä tässä sitten puhutaan? Kulutusluotoista. Kyse on siitä, että saadaan varoja, jotta voidaan hankkia esimerkiksi ajoneuvoja, kookkaita kodinkoneita, kuten esimerkiksi jääkaappeja, AV-laitteita, remontoida – valmistella energiasäästöjä. Tällaiset välineet ovat siis henkilökohtaisia luottoja, luottokortteja ja niin edelleen. Ja keskimääräinen kulutusluotto on noin 3500 euroa ja keskimääräinen eh, kulutusluotto moottoriajoneuvoja varten on noin 12 400 euroa. Ja niiden tietojen pohjalta, joita olen saanut erilaisilta järjestöiltä ja tahoilta, jotka ovat kulutusluottojen kanssa tekemisissä, kulutusluottomarkkinoiden kokonaismäärä on suuruusluokkaa 100 miljardia euroa. Täytäntöönpanosta on olemassa tutkimus ja se perustuu 14 jäsenvaltioon, eli miten tämä on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Ja yleinen johtopäätös on se, että direktiivin täytäntöönpano on tyydyttävää, mutta on olemassa joitakin jäsenvaltioiden välisiä eroja. Ehkä ensimmäisenä ja meidän kannalta kaikkein tärkeimpänä direktiivin sovellusalan laajentaminen. Esimerkiksi sellaiset tuotteet, jotka eivät olleet tarkoitettuja direktiivin sovellusalan piiriin, mutta kansalliset tahot, siis jäsenvaltiot, ovat päättäneet kattaa ne tällä direktiivillä. Esimerkiksi luottosopimukset, jotka voivat koskea yksittäisiä oikeuksia, teollisuus- ja tekijänoikeuksiin liittyen sekä kiinnelainat, on pyritty ottamaan huomioon se, että poistetaan jokin luoton tietty maksimi- tai minimiraja. Tähän on olemassa minimiraja 200 euroa ja maksimiraja, joka on alle 75 000 euroa. On olemassa vain yksi maa, Itävalta, jossa on olemassa viittaus kulutusluottoihin vieraassa valuutassa ja siihen tietoon, jota kuluttajalle pitäisi tarjota ajatellen tämän vieraassa valuutassa otetun luoton riskejä. Okei. Okay. No niin. Mitä tässä lausuntoluonnoksessa sitten on? Me olemme ottaneet huomioon sen, että kulutusluottodirektiivi säädettiin ennen rahoituskriisiä. Kulutusluotot olivat osa koko kriisin syntyä. Ja itse asiassa vieraan valuutan kulutusluotot olivat todellinen vaara monissa maissa, kuten Unkarissa, Romaniassa ja muissa maissa, joissa on käytetty paljon vierassa valuutassa otettuja kulutusluottoja. Meillä on myös Euroopan systeemisen järjestelmäriskikomitean suositus syyskuulta 2011 koskien vieraan valuutan lainoja – tässä suosituksessa sanotaan ensinnäkin, että kuluttajille pitäisi antaa riittävästi tietoa riskeistä, joita liittyy vieraassa valuutassa tehtyihin kuluttajaluottoihin, niin luottosopimuksiin kuin muihinkin. Tämä on pakollista ja johdonmukaista Euroopan järjestelmäriskikomitea vaatimusten kanssa. Toinen koskee sitä, että vieraan valuutan laulo, lainoja tulisi antaa ainoastaan kuluttajille, jotka ovat osoittaneet luottokelpoisuutensa. Kuten totesin jo aiemmin, on ainoastaan yksi maa, joka on kirjannut kansalliseen lainsäädäntöönsä tietovaatimuksia vieraassa valuutassa tehtyjen kulutusluottojen riskeistä. On myös kolmas suositus, joka koskee kulutusluottotermiä, ähm, kulutusluoton kestoa. Sen ei tulisi olla yli viittä vuotta. Nämä ovat kulutusluottoja, jotka on solmittu tietyksi aikarajaksi. Niitä on aiemmin ollut myös seitsemän ja kahdeksanvuotisia ja silloin ei enää voida puhua kulutusluotoista, kun on kyse näin pitkistä luottosopimuksista on todettu, että kulutusluottoa ei tulisi tehdä niin, että takuna on kuluttajan, luotonottajan asunto. Tämä suositus on annettu siksi, että lukuisissa eri maissa, lähinnä aiemmissa sosialistisissa maissa, väestöllä ei juurikaan ole ollut taustaa, tuntemusta rahoitusasioissa, luottokysymyksissä ja pankit katsoivat ihmisten kodit kulutusluottojen vakuuksiksi ja nyt voimme nähdä, miten perheet joutuvat kadulle, koska pankit myyvät heidän kotinsa. Ja vielä viimeinen suositus. Kuluttajilla tulisi olla oikeus vaihtoehtoisiin tarjoajiin liitännäispalveluissa, kuten esimerkiksi vakuutuksissa, koska kuten tiedätte, usein kulutusluottoihin liittyy vakuutussopimus ainakin joissakin näistä maista. Tähän minä päätän ja mielelläni kuulen varjoesittelijöitä. Herra Rouva. Rouva Kei.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 with insurance products. So I think all of those are... Uskon, että kaikki nämä ovat hyväksyttäviä ja toimivat kaikissa jäsenvaltioissa. Olen hyvin kiitollinen juuri antamastani selityksestä kohtaan kolme, koska minusta oli aika hankala ymmärtää, mikä on tämä viiden vuoden aikaraja. Voin hyvinkin kuvitella tuotteita, jotka ylittävät viisi vuotta ajallisesti, eli eri jäsenvaltioissa on erityyppisiä kulutusluottotuotteita. Ehkä meidän pitäisi hiukan määritellä ja tarkastella, mitä nämä tuotteet ovat ja minkälainen on vaikutus, jos mennään yli viiden vuoden. Onko olemassa jonkinlaisia vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja ihmisille, jotka tarvitsevat yli viiden vuoden luottoja. Yritän myös taipua tähän kohtaan neljä. Monella tapaa voin kuvitella, että perheet, jotka saavat luoton eri järjestelyillä, joutuvat ehkä käyttämään joitakin lyhyen aikavälin välirahoitusmuotoja. Minä tiedän, että minun vaalipiirissäni on paljon ihmisiä, joilla on vain yksi toimeentulo. Jos heillä ei ole mitään mahdollisuutta saada tällaista järjestelyä, etivätkö he silloin joudu markkinoilta sivuun, joutuvat korkeakorkoisten palvelujen tarjoajiin asiakkaiksi. Meillähän on paljon hyvin korkeakorkoisia lyhytaikaisia lainoja tarjolla yhdistyneiden kuningaskuntien markkinoilla tällä hetkellä. Ehkä tämä jossa joudutaan käyttämään taloa vastineena vakuutena, saattaa johtaa siihen, että otetaankin mieluummin vähän vähemmän hyvämaineisilta tarjoajilta tuotteita. Ehkä me voisimme käydä keskustelua tästä ja ehkäpä tarkastella sitä, miten me voisimme muotoilla tämän niin, että me emme pakota ihmisiä käyttämään vähemmän hyvämaineisia rahoituslähteitä lyhyen aikavälin tarpeiden kattamiseksi. Uskon, että vuoropuhelun avulla voimme selvittää monia niistä seikoista, jotka minua vaivaavat ja yrittää ymmärtää, miten tämä kaikki kaikki toimii eri jäsenvaltioissa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Esitys on hyvä ja suhtaudun siihen myönteisesti. Erityisesti kiitän esityksen osasta, missä vaaditaan kuluttajille lisää tietoa luottoihin liittyvistä riskeistä. Kotimaassanikin on käynyt muun muassa näiden niin sanottujen pikavippien pikalainojen tultua markkinoille monille nuorille kuluttajille usein huonosti. He eivät ole ymmärtäneet välttämättä, mihin ovat sitoutuneet erilaisia kulutusluottoja ottaessaan. Minulla ei oikeastaan ole mitään kielteistä huomautettavaa tästä. Unfortunately, at least uh, I didn't get Yeah, it was something in translation. I can do it in English again. I'll just speak in English, and it, it, then we don't have to wait. So I think it's a uh, rather positive, uh, positive uh, paper that you... Voin hoitaa tämän englanniksi, niin meidän ei tarvitse odottaa. Tämä on ihan myönteinen asiakirja, joka meillä on tässä, ja tuen sitä täysin. Pidän erityisesti kohdasta yksi Eli ehdotuksesta, että meidän on lisättävä kuluttajien tietoisuutta riskeistä, joita asiaan liittyy näihin luottoihin. Monet nuoret Suomessa esimerkiksi ovat keränneet huonoja kokemuksia näistä pikavipeistä, lyhytaikaisista kulutusluotoista. He ovat myös eläneet yli varojensa. Joten ei minulla ole mitään kielteistä sanottavaa tästä, mutta minä tuen tätä siis. Suuret kiitokset. Giegold ja Schmidt. Giegold ja Schmidt. Okay, uh, thank you, chair. Hyvä on. Kiitos puheenjohtaja. Voin vihdoinkin puhua ennen kuin Alden edustajat. Hieno asia sinänsä. Vain muutama kommentti. Kiitokset tästä luonnoksesta. Ja haluaisimme tehdä joitakin tarkistuksia tämän lisäksi? Tällä hetkellä me pohdiskelemme erityisdirektiiviä kiinteistölainoille ja meidän mielestämme ei ole kovinkaan paljon järkeä, että meillä on kaksi erillistä direktiiviä, koska tämä vain lisää direktiivien määrää. Minun mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi yksi direktiivi näille kahdelle asialle ja sitten eriytettäisiin, jos tarve vaatii direktiivin sisällä. Tässä on jo todettu, että tässä on päällekkäisyyksiä, eli minun mielestäni me voisimme hieman vähentää byrokratiaa hankkiutumalla eroon yhdestä direktiivistä keskipitkällä aikavälillä. Eli kysymys on se, miksi näitä on kaksi, vaikka monet määritelmät on vain kopipeistattu yhdestä toiseen. Kysymykseni on siis, miksi näitä on kaksi erillistä ehdotusta. Toiseksi, meillä on ongelma sen takia, miten tämä vuosittainen maksu lasketaan kulutusluottodirektiivissä, aivan erityisesti jos otetaan huomioon vaihtuvat korot, niin tämä vuosikorko on harhaan johtava, koska vuosikorko, todellinen vuosikorko, se perustuu hyvin hiljattaisiin kokemuksiin, vaikkakin saattaa tulevaisuudessa tapahtua suuria muutoksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että vakauden kaudet, vakauden kaudet sitten johtavat siihen, että kuluttajat ylivelkaantuvat. Me olemme käyneet samaa keskustelua myöskin asuntoluottodirektiivikeskustelussa ja me tukisimme sitä, että kuluttajille täytyy tiedottaa, heille täytyy antaa absoluuttisia numerotietoja kuukausimaksuista jotka ehkä sitten olisivat seurausta tietystä sopimuksesta. Ja tämä tarkoittaisi sitä, niin tässä odottelen, että tuolta taustalta kuuluva meteli loppuu. Hello. Halo siellä takana. Yeah, yeah, yeah. One after the other. Uh... Niin yksi toisensa jälkeen. Eli se tapa, jolla tämä todellinen vuosikorko lasketaan, sitä voitaisiin parantaa, annettaisiin kuluttajille tietoa kuukausittaisista maksuista. Siis annettaisiin minimi ja maksimi joka sitten saattaisi olla seurausta tietystä sopimuksesta. Ja maksimisumma, se toimisi tavallaan kattona. Ja tämä olisi kuluttajan kannalta avointa. Hän tietäisi, mikä saattaa olla kuukausimaksu seurauksena sopimuksesta, jonka hän allekirjoittaa. Ja kuitenkin hänellä olisi edelleen täysi vapaus valita sopimuksen, ja tämä olisi täysin avoin tapa hoitaa asiat ja kuluttajat näkisivät konkreettiset seuraukset, joita näistä spesifisistä sopimuksista on. Ja meidän mielestämme tämä olisi hyvä parannus. Ja me tulemme laatimaan tarkistuksia Eli se tapa, jolla todellinen vuosikorko lasketaan, se tulisi muuttaa ja täytyisi antaa tiedoksi kuukausi, tuet, ku, kuluttajille tietoa kuukausittaisista summista, jossa, joka toimisi tavallaan sitten maksimikattona näissä maksuissa. Luotottajat, he pystyvät tarjoamaan ne voivat sitten päättää, mikä tämä maksimimäärä sitten saattaisi olla, jos otetaan huomioon muutokset valuutoissa ja esimerkiksi muutokset koroissa. Kiitos. Herra Smith. Thank you very much, Mr. President. Uh, this is, um, Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on herra De Bakkerin näkökanta. Hän haluaisi kiittää teitä luonnoksesta. Hän tuntee ongelman ja ainoa käytettävissä oleva asiakirja on tammikuulta 2012 ja se on parlamentin eh, politiikan asioiden osastolta A. Tulisiko meidän täten tässä lausunnossa viitata niihin asioihin, joita tässä tutkimuksessa mainitaan. Vaikkakin tutkimus on pääasiassa kiinnostava IMKON kannalta, niin äh, herra De Backe on sitä mieltä, että tutkimuksen tiettyjä kohtia voidaan käyttää myös meidän lausunnossamme hyväksi. Voimme saada aikaiseksi lisää tutkimusta siitä, miten tätä sovelletaan ja mitä seuraamuksia sillä on. Ja seuraavaksi kysymyksiä, mihin hän haluaisi vastauksia. Cost of CCTD implementation. Is the cost onko tämä kustannus näkyvissä siinä, miten kustannukset aiheutuvat kuluttajille. Se ensinnäkin. Ja toiseksi, onko CEEC, e, e, e, eli tällainen normaali kuluttajatiedote, standardikaavake, johtanut siihen, että kuluttajat tietävät enemmän? Kysymys numero kolme. Onko enemmän rajat ylittäviä luottoja tämän CCDn ansiosta? Ja sitten mietintö lausuntoluonnoksesta ollaan hiukan huolissaan. Tässä ei oikeastaan lähdetä antamaan kuluttajaluottoja yli viiden vuoden ajaksi. Sitä ei voida hyväksyä. Asia on sellainen, josta neuvottelevat kuluttaja ja luottolaitos jos rajoitetaan lainan kestoaikaa, se tarkoittaa korkeampaa kulukausittaista lyhennystä ja silloin kulutusluotot ovat vain rikkaille. Ennen kaikkea, jos otetaan huomioon 75 000 euron summa kulutusluottoja varten, tällainen on mahdotonta maksaa viidessä vuodessa. Sitten kohta kaksi. Siinä ilmaistaan, että että luotonottajan tulisi tietää jo etukäteen, miten nämä summat vaihtelevat. Tämähän on ihan mahdotonta ja meillä on myös kohta neljä, joka on hiukan ongelmallinen. Ensinnäkin jos kulutusluoton vakuutena on kuluttajan asunto, talo, onko tämäkin jatkossa otettava huomioon kulutusluottona? Toisekseen, ei saada syrjiä yhden tulon talouksia, kuten esimerkiksi yksin huoltajien talouksia. De Backer on sitä mieltä, että lausuntoluonnosta voidaan työstää vielä paljonkin ja hän odottaa mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssanne tulevina viikkoina. Kiitoksia. Suuret kiitokset. Valitettavasti meidän on päätettävä tämä keskustelu ja aikaraja tarkistuksille Esitän tästä vielä muutaman lyhyen kommentin, mutta haluaisin aluksi kertoa teille, että tarkistusten jättöraja on 12. huhtikuuta. Ja tätä lausuntoluonnosta pohditaan sitten 7. toukokuuta, eli 12. huhtikuuta tarkistusten jättöraja. Nyt vain muutama seikka. Rouva Kei, olen samaa mieltä kanssanne siitä, että tämä kohta neljä suositus on hyvin vaarallinen. Siinä otetaan huomioon tuo, että ei voida panna omaa asuntoa tai kotia vakuudeksi, kun ansion hankkijoita on vain yksi. Minä olen nähnyt tapauksia, joissa perheet ovat joutuneet kadulle, koska pankit ovat panneet perheiden kodin myyntiin tämä teki minuun niin voimakkaan vaikutuksen, että yritin saada tällaisen päättymään, mutta luonnollisesti olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne löytääksemme jonkin keinon. Sitten luoton kesto. Tietenkin voimme tästä keskustella ja olen samaa mieltä kanssanne siitä, että jonkinlaisia suosituksia, joita tutkimuksesta saadaan, voidaan sisällyttää myös lausuntoon. Tavallaan odotin, että esittelijä ottaisi suurimman osan näistä suosituksista huomioon lähtökohtaisesti, mutta tietenkin voimme lausunnossa mainita niitä, ellei meillä ole nyt kerran sitä mietintöluonnosta. Ja olen samaa mieltä herra Gigoldin kanssa siitä, että laskenta eli miten eh, korkoa voidaan muuttaa, on hyvin tärkeä kysymys. Komissiolla on myös velvollisuutena laatia tutkimus tästä asiasta. Valitettavasti komissio esittää tämän tutkimuksen vasta ensi vuonna. Selvä. Seuraava kokouksemme on torstaina 12. huhtikuuta 2012 kello 9.12.30. Rova Kei, olkaa hyvä. Oli pyyntö meillä pienenä ryhmänä. Meillä on tulevina viikkoina paljon töitä. Ja onko joku erityinen syy, miksi tässä edetään niin nopeasti? Voitaisiinko tätä määräaikaa tarkistukselle hieman pidentää, koska meillä ei edes vielä ole päävaliokunnan mietintöä käytettävissä? Okay. Now it's a break until five o'clock. No niin, pidämme tauon kello viiteen.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 So, quiet please, quiet please. Pyydän olemaan hiljaa. Hiljaa pyydän. Olen varma, että meillä on paljon kysyttävää, jota miten nopeammin aloitamme, sen parempi. Tervetuloa kaikki. Tässä on kai vähän näitä muotoseikkoja aluksi, eli esityslistan hyväksyminen. En usko, että vastustatte ei puheenjohtajan tiedotuksia, joten siirrymme saman tien käymään näkemysten vaihtoa Troikan kanssa. Mukana siis talous- ja työllisyysvaliokunnat ja puheenjohtajina sekä minä itse talousvaliokunnan nimissä että Pervanche Beres työllisyysvaliokunnasta. Tervetuloa komission jäsen Olli Rehn ja Jörg Asmussen, EKPn johtokunnan jäsen, Paul Thompson, IMFn Euroopan osaston varajohtaja ja IMFn Kreikkaa koskevien toimien johtaja. Ja tietenkin tervetuloa kaikki paikalla olevat jäsenet. Troikan työ voi vaikuttaa monilla tavoin. Se saattaa luoda kielteisen kuvan Euroopan unionista ja sen toimielimistä. Tähän Troikka ei tietenkään ole työllään tähdännyt, mutta uutisoinnin pohjalta olemme jotkut meistä voineet tämän havaita. Siitä syystä olemme halunneet tarttua tähän tilaisuuteen ja kutsua Troikan julkiseen mielipiteen vaihtoon valiokuntien jäsenten kanssa. Toivottavasti tämä osaltaan lisää suuren yleisön tietoisuutta ja ymmärrystä Kreikan sopeutusohjelman hyväksymiseksi ja myös sen mahdollisten seuraamusten hyväksymiseksi. Näin pyritään siis lisäämään Troikan demokraattista legitimiteettiä. Aikaa on vain vähän, joten pyydän kaikkia puhujia puhumaan vain 10 minuuttia. Ja sen jälkeen kysymyksen ja vastausten kohdalla olemme hyvin tiukkoja myös jäsenten käyttämien puheenvuorojen aikarajojen suhteen. Toivon, että kunnioitatte kaikki niitä. Ja ensin puheenvuoro Olli Reenille. Olkaa hyvä. Thank you, Sharon. Kiitos, Sharon. Hyvä Pervaans, kunnianarvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset tästä mahdollisuudesta vaihtaa näkemyksiä Kreikasta. Haluaisin kiittää teitä myöskin niistä kysymyksistä, joita ennakkoon poliittiset ryhmät meille toimittivat. Me olemme lähettäneet yhteiset kirjalliset vastauksemme Jörg Asmussenin kanssa. Hän on siis EKPstä. Minä pitäydyn, pidän puheenvuoroni suht lyhyenä. Kreikan kriisi on valtava haaste Kreikan yhteiskunnalle ja Euroopan unionille. Se on useamman vuoden holtittoman politiikan perintöä. Eurooppalaisen solidaarisuuden ansiosta me olemme välttyneet pahimmilta, eli yhteiskunnalliselta katastrofilta, mutta on selvää, että tilanne on edelleen hankala, aivan erityisesti kaikista herkimmässä asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten kannalta. Komission ja uskaltaisin sanoa koko Troikan työssä keskitytään Kreikan auttamiseen. Autetaan Kreikkaa uudelleen järjestämään ja tasapainottamaan taloutensa ja parantamaan työllisyys- ja kasvumahdollisuuksia keskipitkällä aikavälillä. Haluaisin painottaa sanoja työllisyys ja kasvu. Nämä ovat pääasialliset tavoitteet Kreikan talousuudistusohjelmassa. Suurien epätasapainoinen jälkeen mukautusten toteuttaminen tulee viemään aikaa. Kuitenkaan meillä ei tule olla, ole, olla minkäänlaisia illuusioita siitä, että uusia työpaikkoja eikä kasvuja ei saada aikaan, jos näitä talouden epätasapainoja ei korjata meidän tulisi muistuttaa mielimme, mistä tämä kaikki lähti liikkeelle ja miksi me olemme täällä. Meillä ei olisi tätä tämänpäiväistä kuulemista, jos usean peräkkäisen Kreikan hallituksen politiikka ei olisi johtanut kestämättömään makrotaloudelliseen epätasapainoon, kilpailukyvyn menetykseen ja julkisen talouden valtaisaan alijäämään. Haluaisin mainita muutamia numerotietoja. Vuonna 2008 Kreikalla oli vaihtotaseen vaje 18 prosenttia vuonna 2009 julkistalouden vaje oli melkein 16 prosenttia BKTstä. Tuloksena tästä Kreikka ja ehkäpä koko euroalue kokonaisuudessaan oli katastrofin partaalla. Nämä seikat ja se, että hallitsematon vararikkokin oli mahdollisuus. Nämä kaikki johtivat Kreikan hakemaan taloudellista apua euroalueen kumppaneilta ja IMFltä huhtikuussa 2010. Sen jälkeen Kreikan pyynnöstä komissio, EKP ja IMF yhdessä troikkana ovat auttaneet Kreikkaa saattamaan taloutensa kestävälle raiteelle. Yhdessä IMFn kanssa euroalueen jäsenvaltiot ovat 260 miljardia sitoutuneet maksamaan Kreikan rahoittamiseen. Yksityinen sektori tuo tähän oman 100 miljardia euroa ja myöskin velkoja leikataan ja niiden nimellisarvo vähenee 53,5 prosentilla. Kreikalla on nyt mahdollista vähentää velkataakkaansa yli 160 prosentista 116 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, ja tämä mahdollisuus sitä tietenkin täytyy käyttää hyvin hyväksi. Ennen näkemätön taloudellinen solidarisuus, jota Kreikalle on annettu, se osoittaa, että poliittinen sitoumus on vahva kansallisissa hallituksissa euroalueella – halutaan antaa Kreikalle keinot ja aika vikojen korjaamiseen ja luomaan uudenlaista talousohjelmaa. Eikä ole oikeudenmukaista eikä asianmukaista sälyttää syytä näistä Kreikan ongelmista niiden harteille, jotka ovat tulleet kuvioihin mukaan sen jälkeen, kun vahinko oli jo tapahtunut. Kunnianarvoiset jäsenet, meidän täytyy antaa myöskin tunnustusta niille, edistysaskeleita, niille edistysaskeleille, joita Kreikka on ottanut. Komissio on antanut tunnustusta sille, että finanssipolitiikkaa on mukautettu hyvin poikkeuksellisesti haasteellisissa olosuhteissa. Troikka on tukenut Kreikkaa koko tämän ajan, vaikkakin julkistalouden tavoitteet vuosille 2010 ja 2011 niitä ei täysin saavutetukaan. Myöskin näille ponnisteluille annettiin tunnustusta ja tämän varjolla jäsenvaltiot päättivät korottaa ja ajallisesti pidentää Kreikalle annettavaa taloudellista tukea. Haasteita on edelleen. Tämänhetkinen uudistusten ja sopeutusten vauhti ei ole lähelläkään riittävää, jotta julkistaloudesta saataisiin Kreikassa kestävä tai että tämä kilpailuvaje saataisiin korjattua. Lisäponnistuksia täten tarvitaan. Task Force-työryhmä on komission Kreikan käyttöön asettama Task Force-työryhmä, ja tämä Task Force-työryhmä auttaa Kreikan viranomaisia kun he yrittävät rakentaa vaurastuvaa Kreikkaa. Se tarjoaa teknistä apua Kreikan viranomaisille, autetaan viranomaisia suunnittelemaan ja täytäntöönpanemaan uudistuksia, joita tarvitaan terveeseen elpymiseen. Meidän tavoitteemme on, että tämän tuloksena Kreikan kansalaiset saavat nauttia paremmista julkispalveluista, tehokkaasta verojärjestelmästä, ja paremmasta liiketoiminta- ja investointiympäristöstä, joka sitten johtaa kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ohjelma tähtää myöskin yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Esimerkiksi eläkeleikkaukset, ne on kohdistettu korkeimpiin eläkkeisiin ja samaan aikaan on suojeltu matalimpia eläkkeitä. Myöskin äh, kansanterveysjärjestelmän leikkaukset, niidenkään ei tulisi vaikuttaa tavallisiin kansalaisiin. Verojärjestelmästä on tehty progressiivisempi ja vieläkin tärkeämpää on se, että veronkierron vastainen taistelu on kriittisessä asemassa tässä ohjelmassa. Ei sen takia, että siitä saadaan tuloja, vaan myöskin sen takia, että se on tärkeä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja ohjelman hyväksyttävyyden kannalta. Kunnianarvoiset jäsenet, Kreikka on sitoutunut toteuttamaan talousuudistusohjelmaa ja sille tulisi antaa mahdollisuus täytäntöönpanna ohjelma. Ensimmäinen Kreikka-ohjelma on opettanut meille tärkeitä läksyjä. Siinä oli kaksi heikkoa akilleen kantapäätä. Toinen oli heikko hallinnollinen kapasiteetti Kreikan hallinnossa ja tämä johti siihen, että uudistuksia ei saatu riittävän voimallisesti vietyä eteenpäin. Ja toinen akilleen kantapää oli se, että poliittista yhtenäisyyttä ei ollut ja täten ei saatu näille uudistuksille riittävää poliittista tukea. Toisen ohjelman kohdalla me olemme laskemassa liikkeelle kaiken sen avun, jota Kreikan hallinto tarvitsee parantaakseen hallinnollista kapasiteettia, mutta tämä toinen akilleen kantapää, poliittisen yhtenäisyyden puute, No se voidaan parantaa ainoastaan Kreikan kansalaisten ja Kreikan yhteiskunnan toimesta. Eli hyvät naiset ja herrat, loppusananen liittyen ohjelman omistajuuteen. Tämä on taloudellisen uudistuksen ohjelma Kreikalle. Kyse on ohjelmasta, jonka Kreikka omistaa. Troikka on auttanut ohjelman suunnittelussa. Troikalle on annettu velkojien taholta tehtäviä. Toisin sanoen euroalue ja IMFn jäsenvaltiot toisin sanoen epäsuorasti veron maksajia. Tehtäväksi on annettu ohjelman toteuttamisen valvonta kaikkien niiden puolesta, jotka rahoittavat Kreikan valtiota lainojen kautta. Toisin sanoen tämä troikka voi edesauttaa, se voi tukea, se voi mahdollistaa, mutta loppujen lopuksi kreikkalaisten itsensä täytyy ryhtyä toimeen uudistakseen maansa ja ottaakseen vastuuta näistä uudistuksista. Kiitos. Thank you very much and thank you for sticking to time. We'll... Suuret kiitokset ja kiitos siitä, että piditte kiinni tästä aikataulusta. Siirrymme nyt Jörg Asmussenin. Voisinko pyytää kuvaajia olemaan olematta jäsenten edessä? Jos voisitte sijoittautua noihin väleihin, se olisi paljon kätevämpää, joten kiitokset ja Jörg. Niin, arvoisa puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet. On suuri ilo olla täällä yhdessä kollegojeni kanssa, yhdessä Ollin ja Paulin kanssa. Minusta Kreikan taloudellinen sopeuttaminen ja sen sosiaaliset vaikutukset ovat tuskallisia. Siitä ei ole kysymystäkään. Sen sijaan kysymys kuuluu, miten Kreikka joutui tällaiseen tilanteeseen ja onko sille jonkinlainen vaihtoehto. Koko sopeuttamisen ponnistelut kuvaavat, miten vakavia ovat ne makrotalouden epätasapainot, joita Kreikkaan on syntynyt monen vuoden aikana. Vääränlainen talous- ja finanssipolitiikka ja rakenneuudistusten puutos on vienyt pohjan pois julkisen velan kestävyydeltä ja luonut melkoisen kilpailukuilun. Ei siis ole kyse siitä, että tämä sopeuttamisohjelma olisi aiheuttanut BKTn viimeaikaisen laskun. Tämänhetkinen talouden lama on väistämätön korjausliike siitä huomattavasta tuotantokuilusta, joka on syntynyt vuoteen 2009 asti. Onko tämänhetkisille sopeuttamistoimille sitten vaihtoehtoa? Emme usko auttavamme Kreikkaa luomalla vääriä odotuksia. Jos pyydetään hellentämään finanssipoliittista suhtautumista, toimitaan illusorisesti. Tuskinpa Kreikka voisi kohdata tiukempia finanssipoliittisia puitteita kuin tällä hetkellä. Se on menettänyt pääsyn markkinoille ja sillä on vain kiinteämääräinen julkinen tuki, johon se voi vedota. On ainoastaan yksi tapa edetä, on palautettava julkisen talouden kestävyys ja kilpailukyky ja niiden kautta saada kestävää kasvua. Tämä edellyttää johdonmukaisuutta ja asiassa pysymystä niin julkistalouden tervehdyttämisessä kuin huomattavien rakenneuudistusten toteuttamisessa ja myös Kreikan pankkisektorin heikkouksiin puuttumisessa. Kreikan hallituksen ponnistelu ja Kreikan kansan uhraukset ovat toistaiseksi olleet huomattavia, mutta vielä on pitkä tie kuljettavana. Ei liene mikään salaisuus, että tämä ohjelma on melkoisten täytäntöönpanoriskien alainen. Velkavaihto-ohjelma on suoritettu menestyksekkäästi, virallinen rahoitus on saanut kasvua. Tämä on parantanut velan kestävyysnäkymyksiä. Velkasuhde arvioidaan noin 116 prosentiksi vuonna 2020, mutta kaikki on kiinni eräästä ratkaisevasta tekijästä, nimittäin siitä, että Kreikka panee ohjelman täysimääräisesti täytäntöön. Velkadynamiikka on hyvin herkkä täytäntöönpanossa horjumiselle jos äh, varainhoidon tervehdyttäminen viivästyy, yksityistämisen tuottoa ei kerrykään odotetulla tavalla tai rakenneuudistukset pannaan täytäntöön hitaammin, ne heikentävät talouskasvua ja huonontavat myös velkakestävyyttä. Nyt kolme avainaluetta. Julkistalouden sopeuttaminen, kilpailukyvyn parantaminen ja rahoitusalan kysymykset. Julkistalouden sopeuttamisesta Kreikan viranomaiset ja Kreikan kansa ansaitsevan tunnustuksen huomattavasta julkistalouden sopeuttamisesta, joka on saatu aikaan viimeisten kahden vuoden aikana. Lamasta huolimatta yleinen julkistalouden vaje on vähentynyt noin 6,5 prosentista bruttokansantuotetta vuonna 2009, noin 6,5 prosenttiyksikköä vuodesta 2009, siis 15 tuotoista kolme neljäsosa prosentista yhdeksään yhteen neljäsosa prosenttiin. Edelleenkin tämä on kuitenkin huomattava liian suuri ajatellen Kreikan kykyä luoda ja kerätä tuloja. Lisäksi koko laatu mukauttamisessa on ollut sekavaa. Toisaalta on ryhdytty merkittävillä uudistuksilla käsittelemään Kreikan korkeaa julkissektorin palkkatasoa ja työllistymistä ja toisaalta aiemmin kestämätöntä eläkejärjestelmää. Talouden sopeuttaminen on toistaiseksi ollut aivan liikaa veroasteen noston varassa ja menoleikkauksissa, joita on tehty kautta linjan kun katsotaan eteenpäin, julkistalouden vakauttamisessa tarvitaan ennen kaikkea hankalien rakenneuudistusten toteuttamista, jotta julkistalouden kuilu saadaan laskemaan ja näin nähdään, mikä on hallituksen sitoumus koko ohjelmaan. Ilman hallituksen halua ja kykyä suunnitella ja panna täytäntöön tällaisia vaikeita rakenteellisia uudistuksia varainhoidossa nämä mukautukset eivät ole mahdollisia. Vetoankin Kreikan poliittiseen luokkaan, jotta se toteuttaisi nämä hankalat uudistukset. Muutoin kriittinen massa, joka tarvitaan rakenneuudistuksiin, ei ehkä synny. Olli käsitteli myös sitä, miten me voimme varmistaa, että talouden muutoksen taakka jakaantuu tasaisesti. Tiedän, että oleellista tässä on verohallinnon uudistus. Toistaiseksi tämän alan edistyminen on ollut melko lailla pettymys. Monissa tapauksissa vauraat kreikkalaiset eivät enää, eivät vieläkään ole mukana sopeutustoimissa niin paljon kuin mahdollista pitkälti veronkierron vuoksi. Veronkannon ja veronkierron torjunnan vahvistaminen onkin siksi oleellista. Ja niitä ei tarvita pelkästään tulon lisäämiseksi, vaan ne voivat myös lisätä koko sopeutustoimien hyväksyttävyyttä. Sitten kilpailukyky. Jonkin verran kilpailukyky on tämän ensimmäisen ohjelman aikana jo parantunut, mutta ei ollenkaan niin paljon kuin tarpeen. Kreikka elää edelleenkin huomattavassa kilpailukykykuilussa. Tämä näkyy pitkälti myös viipeissä työmarkkinoiden uudistusten ja muiden rakenneuudistusten täytäntöönpanossa. Jotta tämä kuilu saadaan suljettua niin, että edelleen pysytään euroalueessa, edellyttää se selkeämpää sisäistä devalvaatiota. Miten se on mahdollista? Miten voidaan kääntää tämä huomattava kasvu työttömyydessä toiseen suuntaan. Jos lasketaan minimipalkkoja julkisella sektorilla ja poistetaan palkanasetusjärjestelmän jäykkyyttä, puhutaan kahdesta keskeisestä elementistä, joilla voidaan kiihdyttää sisäistä devaluaatiota. Ne eivät ehkä ole suosittuja toimia, mutta niitä ei voida väistää, jos halutaan luoda pohjaa uudelle kilpailukyvylle ja työllisyyden kasvulle. Tämä ei ole ainoa alue, jolla tarvitaan päättäväisiä toimia. Työmarkkinauudistuksia on täydennettävä palvelumarkkinoiden ja tuotemarkkinoiden vapauttamisella. On puututtava esimerkiksi huomattavan määrän suojattuja ammattikuntia. Tarvitaan ennen kaikkea poliittista tahtoa, jotta voidaan voittaa näiden alueiden vastustus. Ja sitten seuraavana kohtana pankkien pääomittaminen. Kreikan on käsiteltävä pankkialaansa. Velkavaihdon seuraamuksena useimmat Kreikan pankit kärsivät pääoman puutteesta. Ohjelmassa lähdetään siitä, että Kreikan keskuspankin elinkelpoisiksi katsomat pankit pääomitetaan. Pankit, jotka eivät kykene nostamaan pääomaa markkinoilta, saavat pääomaa sellaisista ohjelmista, joista päättää Kreikan rahoitusvakausrahasto. Ja puolestaan pankit, joita ei pidetä elinkelpoisena, ajetaan alas. On oleellista, että ensimmäiset 25 miljardia, jotka on varattu tähän tarkoitukseen, käytetään nopeana ruiskeena Kreikan pankkien pääomaksi tuo kokonaismäärä, joka pankkien pääomittamiseen on varattu, on 50 miljardia koko prosessi vahvistuu huomattavasti hallintorakenteen avulla. Lopuksi vielä haluan välittää toivon viestin. Kyllä, tämä on varsin kitkerä lääke nieltäväksi, mutta Potilas voi toipua ja toipuukin, jos hän noudattaa lääkemääräystä. Kun tarkastellaan aiempia menestyksekkäitä kokemuksia varainhoidon sopeuttamisesta muissa Euroopan maissa, voidaan havaita, että tämä ei ole mikään taistelu, jossa väistämättä hävitään. Mutta ehdoton edellytys sopeutustoimissa onnistumiseksi on huomattava poliittisen tahdon olemassaolo. Kreikan kansa ei uudista talouttaan ja valtiotaan vain troikkaa miellyttääkseen, se ei tee uhrauksia miellyttääkseen maata X tai maata Y euroalueella. Kreikan valtio ja kansa käy läpi sopeuttamisprosessia omaksi hyväksin ja siksi asian poliittinen omistajuus on odotettavissa ja keskeistä. Uh, Suuret kiitokset ja lopuksi vielä Paul Thompson ole hyvä. Kiitos kunnianarvoisat parlamentin jäsenet ja kiitokset siitä, että minulla on mahdollisuus kertoa teille Troikan työstä Kreikassa. Haluaisin tehdä tähän alkuun lyhyen kommentin ensimmäisestä ohjelmasta, vaikkakin se loppujen lopuksi jäi puutteelliseksi tietyillä osa-alueilla, niin Kreikan sisällä ja ulkopuolella ei muisteta sitä, että Kreikka kuitenkin otti edistysaskeleita tässä ensimmäisessä vaiheessa. Kreikka teki paljonkin, jotta julkistalous saataisiin kuriin. Julkistalouden alijäämä tipahti 15,9 prosenttiin. Tämä on vaikuttava luku harva maa on onnistunut kahdessa vuodessa näin paljon tiukentamaan talouttaan. Kuitenkin talous kutistui saman aikaan noin 10 prosentilla. Mukautukset rakentuivat hyvin vaikeille keinoille, jotka vaativat suuria uhrauksia Kreikan kansalaisilta. Eli heti alkuun tulisi tehdä selväksi se, että Kreikka on kulkenut pitkän tien, sillä on pitkä tie edessään, mutta Kreikka on jo ensimmäisen ohjelman aikana saavuttanut paljon. Sitten käännyn tämän uuden toisen ohjelman puoleen. Olen eri mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tässä uudessa ohjelmassa on kysymys yksinomaan niukkuudesta. Tässä on kysymys työpaikkojen luomisesta ja kasvustakin. Kun Vaje on melkein 10 prosenttia BKTstä, velka on edelleen korkealla tasolla, niin Kreikan julkistalouden tilanne on epävakaa. Mikään maa ei ole koskaan onnistunut aikaan saamaan tällaisilla alijäämillä vakaalta kasvua aikaan. Ja sen, sen takia se, että leikataan kustannuksia ja että leikataan, saadaan lisää tuloja, niiden täytyy pysyä keskiössä. Ja tässä mielessä olemme samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että veroja täytyy koro, ei ole mitään järkeä korottaa veroja tai leikata kautta linjan eläkkeitä. Herra Asmussen sanoi myöskin, että Kreikan täytyy tehdä rakenteellisia julkistalouden uudistuksia. Tulopuolella tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että Kreikan täytyy pureutua veronkiertoon. Edistysaskeleet tässä on avainasemassa äh, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden kannalta tämän ohjelman kohdalla pitkällä aikavälillä – ne, jotka pärjäävät hyvin, heidän, niiden täytyy maksaa oma osuutensa. Tämä on se osa-alue, jossa ohjelma on aiheuttanut pettymyksiä toistaiseksi ja vaarana on se, että ohjelmassa epäonnistutaan, eli me emme tässä onnistu paremmin. En oikeastaan näe, miten Kreikka voi pitää kiinni sosiaalituesta kansalaisilleen ja pitää samalla kiinni julkistalouden terveydestä, jos se ei puutu tähän veronkierron ongelmaan. Sitten kulupuolella rakenteelliset uudistukset vaativat aivan erityisesti sitä, että sosiaalitukia täytyy tarkastella lähemmin. Jos me tarkastelemme kasvua alijäämässä, kaksi kolmasosaa osaa alijäämästä syntyi tulonsiirroista. Ja tämän tyyppiset tulonsiirrot ovat puolet kokonaiskuluista. Eli täytyy olla ehdottoman varmoja siitä, että tulonsiirrot todellakin menevät niitä tarvitseville. Tämä täytyy tietenkin tehdä yhteiskunnallisesti hyväksyttävällä tavalla. Muut asiat, joihin täytyy kiinnittää huomiota julkisella sektorilla, ovat esimerkiksi se, että pienetetään hallituksen kokoa. Hallitus on liian suuri, julkisella sektorilla on liikaa työntekijöitä. Tässä täytyy myöskin puuttua tiettyihin tabuihin. Esimerkiksi suljetaan sellaisia yksiköitä, jotka eivät tuota mitään. Ja täytyy hyväksyä se, että julkissektorin työpaikka ei ole eliniäksi taattu. Tietyt rakenteelliset uudistukset, joita vielä tarvitaan alijäämän leikkaamiseksi, niissä on menty jo eteenpäin esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla. Toiset ovat vasta alkuvaiheissaan. Vastatakseni tiettyihin kysymyksiin voisin sanoa, että nämä ovat niitä osa-alueita, joilla vaikeuksia vielä on edessä ja meidän täytyy odottaa sitä, että vastustustakin tulee. Eli mitään menestystä ei voida taata tässä vaiheessa. Mutta jos nyt otetaan Kreikan historiikki siinä tavassa, jolla hän on käsitellyt julkistalouttaan viime vuosina. Miten me saamme vakuuksia siitä, että tässä tällä kertaa onnistuttaisiin? Seuraavaksi haluaisin puhua talouskasvusta. Mitä ohjelma tekee talouskasvun parantamiseksi? Vuonna 2011 ei päästy taantumasta ulos pääasiassa siitä syystä, että me emme saaneet aikaiseksi rakenteellisissa uudistuksissa kriittistä massaa, joka olisi johtanut investointeihin. Ja tämä on avainalue, jossa epäonnistuttiin. Ja tämä on se haaste, joka hallituksella on. Täytyy saada uudelleen uutta tuulta rakenteellisiin uudistuksiin. Esitettiin kysymys siitä, voitaisiinko julkisilla investointiohjelmilla auttaa. No Tämä ei ole hallituksen tehtävä. Tietenkin hallitus voi edesauttaa lisäämällä investointeja verkkoinfrastruktuureihin ja niin edelleen, mutta hallituksen rahakukkaro on jo tiukalla, ei ole rahaa ja tästä syystä on keskitytty yksityistämiseen, jotta saataisiin yksityisen sektorin investointeja verkostoihin ja verkostoinfrastruktuureihin. Esitettiin myöskin kysymys siitä, voitaisiinko yksityistämisestä saatavia varoja käyttää hyväksi. No, ne on jo laskettu ohjelmassa mukaan. Ohjelmassa on hyvin kunnianhimoiset yksityistämistavoitteet, ja jos nämä rahat sitten korvamerkitään johonkin, niin talousarvioon syntyy vajetta muualla. Ja koska tämä tavoite on hyvin kunnianhimoinen, niin me voimme vain toivoa, että saavutamme nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Mitä ohjelmasten tekee työpaikkojen ja kasvun aikaansaamiseksi? Me arvioimme että kilpailukykyvaje on noin 15 prosenttia edelleen ja jotta kasvu saadaan aikaan, tämä kilpailukykyvaje täytyy saada poistettua. Kuten herra Asmussen puhui, hän puhui euroalueen jäsenyydestä ja tähän tarvitaan sisäistä devalvaatiota. Mitään helppoa tietä ei ole. Uudistuksissa on viime aikoina keskitetty keskitytty työmarkkinoihin, jotta tuottavuus ja palkat kohtaisivat toisensa. Meidän mielestämme tämä on välttämätöntä, jotta me saamme varhaisessa vaiheessa reagoitua tuottoon, saamme liikehdintää kotimaan markkinoilla ja sen jälkeen sitten ehkä ekspansion ja vientien kautta ryhdytään pikkuhiljaa saamaan tukea, mutta nämä toimet eivät kuitenkaan riitä. Ja tässä olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että ohjelma epäonnistuu, jos BKTn kiristäminen on ohjelman ydin. Eli toisin sanoen, jos mukautus tapahtuu Kreikkaa köyhdyttämällä. Me haluamme tehdä Kreikasta tuottavamman sellaisten rakenteellisten uudistusten kautta, jolla saadaan <clears throat> nämä kapasiteetit liikkeelle, joita Kreikan taloudessa tälläkin hetkellä on. Meillä on erilaisia toimia, joilla tämän saavutamme. Ensinnäkin me haluamme vapauttaa tuotteiden ja palvelujen markkinat, ja tämä tarkoittaa sitä, että palkkojen leikkaukset heijastuvat hintoihin, ja tätä kautta saadaan sitten tuotossa elvytystä aikaiseksi. Täytyy purkaa byrokratiaa, korruptiota, täytyy uudistaa oikeus, oikeuslaitosta. Ohjelmasta löytyy roppakaupalla keinoja jotta parannettaisiin tuottavuutta ja saataisiin kasvua aikaiseksi. Viranomaiset ovat sitoutuneet uudistamaan näillä osa-alueilla, niin monet työmarkkinoiden ulkopuoliset sektorit ovat vielä toimien ulkopuolella. Jälleen kerran kyseessä on osa-alue, jossa todennäköisesti intressisyistä vastustusta tullaan näkemään. Tämä on kuitenkin se osa-alue, jolle me tulemme keskittymään uudistuksissa. Ei ole mitään ihmelääkettä, ei mitään yksittäistä investointiohjelmaa, jolla saadaan kasvua aikaiseksi. Meidän täytyy liikkua laajalla rintamalla ja kaikki nämä toimenpiteet otetaan käyttöön. Haluaisin lyhyesti kommentoida velan kestävyyttä. Velka on vähentymässä. Se on tipahtanut 160 prosentista se on edelleen korkealla tasolla ja se tulee pysymään korkealla tasolla uudellakin vuosikymmenellä. Eli on hyvin vähän liikkumatilaa yksityistämisen puitteissa. Ja tästä syystä rakenteellinen uudistus on avainasemassa ja tästä syystä meidän mielestämme velkakestävyys osoittaa tiettyjä riskejä ja Kreikan täytyy todellakin täytäntöönpanna tätä ohjelmaa. Kiitos. Merci beaucoup, merci d'avoir... Euh, Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että tekin piditte kiinni puheajoistanne. Nyt pääsemme tämän tapaamisen toiseen osaan, kysymykset ja vastaukset. Aivan kuten Sharon Bowles ilmoitti, meillä on hyvin tiukka aikataulu tässä ja pyydän kaikilta itsekuria. niin että me joudu täällä toimimaan Troikan tapaan. Aloitamme ensimmäisestä neljästä puheenvuorosta. Annan puheenvuoron Jean-Paul Gossessille ensimmäisenä kaksi minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, vuosikymmenien ajan Kreikan julkiset kulut ovat ylittäneet verotulot. Velkaa on kasaantunut dramaattisella tavalla hallitukset eivät ole kyenneet maksamaan sitä takaisin. Päämarkkina, sulkeutuivat ja, ja, ja niin edelleen. Minulla on turha toistaa tätä tarinaa, jonka kaikki kyllä tuntevat. Kolme kysymystä yksi kullekin alustajalle. Herra Asmusen, hän mielestäni puhui voimakkaasti. Tämä ei ollut mitään haaleja puhetta, haluaisin kiittää häntä. Haluaisin, että kertoisitte Miten arvioitte Kreikan kykyä pystyä muuttumaan riittävän aikaisin palatakseen kilpailukykyiseksi ja päästäkseen kasvuun ja palaut- maksaakseen velkansa. Mitä tapahtuu, jos ohjelma epäonnistuu tai jos kreikkalaiset seuraavissa parlamenttivaaleissa eivät anna riittävää enemmistöä niille poliitti- poliittisille puolueille, jotka ovat lopultakin sitoutuneet näihin ohjelmiin. Sitten herra Thompson, haluaisin esittää teille kysymyksen. Onko Troikalla riittävät keinot ja mahdollisuudet saada Kreikka ulos luolastaan? Mikä, eh, minkä tasolla Troikan henkilöt pystyvät kentällä keskustelemaan siitä Reenille. En ole yhtä mieltä teidän analyysistänne, jonka mukaan Kreikka on vaarantanut euroalueen, mutta tämä on toinen juttu, emme kerro sitä täällä. Aivan henkilökohtaisesti haluaisin kysyä, miksi yksikkönne käyttää niin paljon energiaa yrittääkseen saada epäonnistuman ehdotuksen, joka on tässä Tupakissa – joka tulee mietin esittelijältä, jonka tarkoituksena on järjestää juridinen suoja valtioille, jotka ovat suurissa vaikeuksissa, niin että tulevaisuudessa, eikä tulevien kahden kuukauden, vaan ehkä kolmen neljän vuoden aikana, voitaisiin ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla voitaisiin ennakoida nämä vakavat tilanteet, johon Kreikka on nyt joutunut, ja toisin kuin ne, tätä vastustajat sanovat, että sen avulla markkinat voisivat tietää, missä tilanteessa sitten oltaisiin. Kyseessä ei ole puheenjohtaja keskeyttää. Tarkoitus on antaa mahdollisuus näille valtioille korjata tilanne. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Troikan kolme jäsentä ovat vähän niin kuin Kiinan kolme apinaa. Ei, eivät näe, eivät kuule, eivät puhu. Troikka pakotti Kreikalle tämän sisäisen arviointimenettelyn palkkojen ja eläkkeiden ja sosiaaliturvan alentamisen ainoa inflaatio on tässä vain noussut verojen nostamisella ja ALVn massiivisella nostamalla. Tämä kreikkalaisten ostovoiman alentaminen on alentanut sisäistä kysyntää. 200 000 pk-yritystä ovat nyt lyhyessä ajassa hävinneet. Viiden, viiden vuoden ajan ollaan taantumassa pienaloja 29 prosentissa BKTstä. Tämä mekaanisesti nostaa vielä Kreikan val- velkaa, kun kuunnellaan näitä kolmaa herraa ja luetaan heidän instituutinsa kertomukset. Näyttää siltä, että Troika epäilee omien ehdotustensa tehokkuutta. Ja nyt englanniksi. about recession that was much deeper. Puhutaan lamasta, joka on ollut paljon pahempi kuin aiemmin on ennustettu. Komissio on todennut, että Kreikan kilpailukyvyn palauttaminen johtaa väistämättä korkeampaan velkasuhteeseen vastaisuudessa. Komissio on myös sitä mieltä, että palkkakustannusten vähentäminen ei edistä kasvua ja työpaikkojen luomista. Oletteko samaa mieltä tästä lausunnosta? Jos maa halutaan takaisin jaloilleen, on sovellettava julkistalouden vakauttamista ja tasapainottomuuden korjaamista. Me olimme hyviä vakauttamisessa, mutta emme niinkään hyviä kasvun luomisessa. Oletteko samaa mieltä tästä lausunnosta, jonka Jean-Paul Juncker ja euroryhmä ovat antaneet? E Kiitoksia sitten EPPn puolesta työllisyysvaliokunnasta PAK. Kiitoksia puheenjohtajan sosiaalivaliokunnan jäsenenä olen nyt kuullut paljon. Talouspuolesta olisin kuitenkin mielelläni kuullut muustakin kuin vain säästämisestä, olisin mielelläni kuullut työllisyydestä. Kun Sixpackista neuvoteltiin, huomautimme jo, että jatkossa tämän paketin on määrä estää vaikeuksia. Se ei kuitenkaan ole sinällään mikään ratkaisu tämänhetkisiin ongelmiin. Eli mm, suhteellisen myöhään vasta tämän vuoden tammikuussa reagoitiin ja ruvettiin puhumaan kasvusta ja työllisyydestä hyvin epäröiden ja näin on menetetty melkoisesti luottamusta. Markkinoiden luottamusta on yritetty voittaa takaisin, mutta väestön ja ennen kaikkea nuorison luottamus asiaan on menetetty. Kahdeksassa maassa on järkyttävän korkea nuorisotyöttömyys. Me puhumme jo sukupolvesta ilman mahdollisuuksia ja tätä tilannetta ei voida hyväksyä. Tilanne Kreikassa on erittäin huono. Euroopan parlamentti on jo hyvissä ajoin todennut, ettei pelkästään säästäminen riitä. Me olemme ehdottaneet monia toimia yhdessä komission kanssa, ehdottaneet nuorison liikkumista ja muita vastaavia. Meillä on ehdotettu myös nuorisotakuuta, jossa vähintään neljän kuukauden kuluttua nuorelle annetaan joko työpaikka, työllistymismahdollisuus tai lisäkoulutusmahdollisuus. Nyt komission valtuuskunta on kulkenut kahdeksassa eri maassa, muun muassa muassa Kreikassa, ja haluaisin kysyä, mikä oikein on tämän eh, tilanteen raportointi, miltä tilanne näyttää, mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä lyhyellä aikavälillä, koska aikaa ei ole paljon. Miten on tämän kasvuohjelman ja infrastruktuurin, miten voidaan saada aikaan kaksinaista voittoa lyhyellä aikavälillä ja toisekseen myös pitkällä aikavälillä työllisyyden ja taloushankkeiden nimissä. Mutta ennen kaikkea kaivataan toimenpiteitä, jotta nuoriso saadaan työllistettyä, sillä Kreikassa on tällä hetkellä käynnissä suuren luokan maastamuutto, mikä on tällä hetkellä äärimmäisen äärimmäisen dramaattista. Kiitos. Kiitoksia sitten tämän ryhmän viimeinen puhuja, työllisyysvaliokunta, ST-ryhmä, Silvana Rapti, kaksi minuuttia. Saskallos Orisos. Haluaisin toivottaa teitä valiokuntiimme ja näytän teille tätä. Tässä on yksi euro, siinä on kaksi puolta Yhdellä puolella on numero ja toisella puolella ovat ihmiset. Yhdellä puolella on niukkuus ja leikkaukset, toisella puolella, toisella puolella on työllisyys. Me olemme tähän mennessä kuulleet teidän puhuvan äh, ja toimivan yksin omaan leikkausten ja niukkuuden puitteissa. Ette, ette ole antaneet mitään äh, työllisyydelle. Eilen työllisyysministeri julkaisi uuden luvun 400 000 työllistettyä eivät saa palkkaa sen takia, että ne tekevät töitä yrityksissä, jotka ovat täysin tukahtuneessa tilassa. Myöskin työsuojelutarkastajat ovat julkaisseet uuden raporttinsa vuodelta 2011 ja siinä sanotaan, että työajat ovat huonontuneet. Siinä todetaan, että täystyöllisyyssopimukset ovat vähentyneet 20 prosentilla. Osa-aika työllisyys ovat kaksinkertaistuneet. Siinä todetaan jälleen kerran, että työttömyys ja aivan erityisesti nuorisotyöttömyys laukkaa korkealla tasolla. Eli me haluaisimme konkreettisempia toimia, jotta voidaan korjata tämä tilanne. Lopuksi haluaisin vielä kysyä jotakin. Te puhuitte sairaista potilaista. Potilas tulee lääkärille ja hänelle annetaan niukkuuspaketti, samaan tapaan kuin jollekin toiselle annetaan äh, aspiriinipaketti. Eikö teitä huolestuta se, että annatte saman lääkepaketin, siis niukkuuspaketin Portugalille, Espanjalle ja kaikille niille sairaille, joiden täytyy sitten nielaista tämä niukkuuspaketti? pilleri. Ja sen sijaan, että heidän tilansa parenisi, heidän tilansa vaan sitten huononee entisestään. Haluaisin tästä teidän kommenttinne. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron Troikan kolmelle kutsuvieraalle neljä minuuttia kullekin. Aloitetaan komission varapuheenjohtajasta Olli Reinistä. Let me thank you for... Kiitokset hyvästä keskustelusta ja tiukoista kysymyksistä. Aloitan kysymyksestä, joka on kohdistettu suoraan minulle. Sen esitti herra Gozes ja se koski lukua 11 tai tätä vastaanottajuutta Twinpackissa ja taloushallinnon uudistamisessa. Tämä selvästikin liittyy yksityisen sektorin mukanaoloon ja miten se tulisi järjestää mahdollisissa velkojen uudelleenjärjestelyissä. Ymmärrän teidän perustelunne, teidän tavoitteenne. Tarkoituksena on suojella veronmaksajaa ja keventää velkataakkaa. Minun on kuitenkin korostettava sitä, että jos olisi tällainen institutionalisoitu järjestelmä, jossa yksityinen sektori olisi mukana automaattisesti tai puoliautomaattisesti, jos se olisi kirjattu lainsäädäntöön, seuraisi siitä melko lailla tartunta yhdestä valtiosta toiseen. Näin me näimme lokakuussa 2010 ja sen jälkeen, kun Duville-sopimuksen ansiosta. Yksityisen sektorin mukanaolo saatiin hyvin selkeästi esille. Voimme nähdä, että Kreikka on oma erityistapauksensa. Sitä komissio on korostanut aivan yhtä lailla kuin neuvostokin, ja meidän toimintamme selvästi myös osoittavat, että Kreikka on erillinen ja ainutlaatuinen tapauksensa. Tässä kontekstissa me olemme päättäneet vapaaehtoiselta pohjalta huomattavasta velkojen uudelleen järjestelystä 53,5 prosenttia nettoarvosta ja näin Kreikan velkataakkaa kevennetään 100 miljardia euroa. Se on suurin velkojen uudelleenjärjestely koko maailman historiassa ja huomattava panos Kreikan velkataakan pienentämiseksi. Sitten viitattiin kasvuun. Meidän näkemyksemme on se, että vakauttamistoimet eivät millään tapaa vie pohjaa pois kasvua tukevilta toimilta. On selvää, että Kreikka kohtaa hyvin vakavan kilpailukykykriisin, tuottavuus on alhainen ja ulkoiset epätasapainotekijät ovat huomattavat. Samaan aikaan on kyse julkistalouden kriisistä, huomattavasta julkistalouden vajeesta ja julkisesta velasta. Kreikan on edistyttävä kummallakin rintamalla yhtä aikaa. Se on varmasti tarpeen ja siksi ohjelma onkin laadittu siten, että se keskittyy sekä julkistalouden vakauttamiseen että kasvua tukeviin toimiin. Jotta Kreikkaa voidaan tukea sen tavoitteissa saada aikaan talouskasvua, komissio on viime vuonna luonut työryhmän ja tällä hetkellä me laajennamme sen toimia. Me nojaamme pitkälti teknisen avun osalta, me nojaamme pitkälti euroalueen jäsenvaltioiden asiantuntemukseen, IMFn, OECD:hen ja muihin kansainvälisiin järjestöihin. Ja tärkeimpinä tavoitteina ovat veronkierron torjunta. Se on tarpeen ei pelkästään verojen kantamiseksi, verotulojen saamiseksi, vaan myös, jotta koko ohjelman sosiaalinen oikeudenmukaisuus vahvistuisi. Yhtä lailla julkishallinnon uudistaminen Kreikassa on tarpeen, ei pelkästään siksi, että on purettava byrokratiaa, vaan on myös äh, vahvistettava, kehitettävä yritysten toimintaympäristöä, jotta se johtaisi paremmin kasvuun ja kilpailukykyyn. Tämä on nimittäin ollut yksi Kreikan talouden eh, heikkoja kohtia ajatellen kestävää kasvua. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Jyrgen Asmussen neljä minuuttia. Thank you very much for the... Kiitos ja kiitokset myöskin kysymyksistä. Herra Gozes kysyi, miten Kreikka voi jälleen kasvaa. Me sanoisimme, että kyllä on mahdollisuus siitä, että ohjelmassa onnistutaan. Onko varmuutta siitä, että ohjelma toimii? Ei. Ohjelma voi toimia, jos sitä toteutetaan sataprosenttisesti koko ohjelmakauden ajan. Tämä on yksinomaan mahdollista, jos ohjelmalla on selkeä omistajuus Kreikan poliittisessa ympäristössä. Ja tämä on se vaikeus, joka meillä on ollut, jos verrataan Kreikan tapausta Portugalin ja Irlannin tapaukseen. Näistä maista löytyy selkeää poliittista tukea näille välttämättömille uudistuksille. Eli tätä tarvitaan. Jos näin tapahtuu ja perusskenaario maailmantaloudessa on realistinen, niin silloin me odotamme, että kasvu on neutraalia vuonna 2013 ja vuonna 2014 kasvuluvut ovat positiivisia. Ja tämä tarkoittaa sitä, ja te esititte kysymyksen siitä, mitä tapahtuu, jos ohjelmassa epäonnistutaan. No ohjelman alkuvaiheessa minä mieluummin ponnistelisi kovasti sen puolesta, että suunnitelmassa onnistutaan. Jos ryhdytään heti varasuunnitelmia pohdiskelemaan, niin silloinhan alkuperäinen suunnitelma vesitetään. Nyt sitten siirryn kysymyksiin. Kyllä, ohjelmassa on nähty muutoksia siinä, miten kysyntä muodostuu Kreikassa. Siellä oli positiivinen tuotantovaje, se eh, tukeutui liikaa kulutukseen ja nyt ohjelmassa on, eh, ollaan siirtymässä investointi- ja vientivetoiseen kasvuun. Esititte kysymyksen siitä, olisinko minä tai me samaa mieltä Jean-Claude Junckerin lauseesta, jonka mukaan tarvitaan julkistalouden vakautusta ja kasvua yhdessä. No kuka nyt ei Jean-Claude Junckerin kanssa olisi samaa mieltä, mutta haluaisin sanoa, että olen aika varma, että Jean-Claude Junckerkin tietää sen, että ohjelmassa oli alusta lähtien kaksi pilaria, julkistalouden vakauttaminen ja kilpailukyvyn parantaminen, ja tätä kautta saadaan sitten aikaan kasvua ja työllisyyttä. Sitten kolmas ja neljäs kysymys, ne liittyivät työmarkkinoihin ja lyhyen aikavälin supistumiseen – kasvuennusteiden mukaisesti toivon, että ohjelma pystyy vakauttamaan tilanteen työmarkkinoilla vuonna 2013 ja että työttömyys lähtee laskuun vuodesta 2014 eteenpäin. Meidän tulisi olla rehellisiä. Julkistalouden vakauttaminen lyhyellä aikavälillä, lyhyellä aikavälillä on negatiivista kasvulle. Tämän me olemme nähneet erilaisista sopeutusohjelmista eri puolilta maailmaa. Mutta kysymyksenä on sitten se, mikä on vaihtoehto jos velkatilanne on investoijien ja markkinoiden kannalta kestämätön, niin silloin täytyy vakauttaa. Muutoin luottamusta ei koskaan saada markkinoilla palautettua ja ilman tätä kasvua ei tule. Eli lyhyellä aikavälillä vaikutus kasvuun on negatiivinen, mutta keski pitkällä aikavälillä uudistukset kyllä ovat kannattavia. Merci, Monsieur Paul Thompson. Kiitoksia sitten, herra Paul Thompson. Kiitoksia. Troikan toiminnasta haluaisin todeta, että troika on tavannut valtiovarainministeriön merkittävimmät eh, politiikan tekijät Kreikassa ja Kreikan keskuspankin edustajia, mutta ennen kaikkea troika toimii teknisen avun puolella. Ei juuri ole ollut viikkoa, jolloin ei olisi ollut asiantuntijoita Kreikassa, eh, kreikkalaisten asiantuntijoiden kanssa työskentelemässä, vahvistamassa instituutioita työskentelemässä ja tämä on mielestäni yksi kohta, jossa nyt kun tarkastellaan, mitä olisi voitu tehdä paremmin, niin me kai kaikki Troikassa olemme ymmärtäneet sen, että Kreikan hallintokapasiteetti uudistusten täytäntöönpanossa on heikompi kuin mitä me odotimme. Tätä kykyä on luotava, meidän on priorisoitava uudistuksia, pyrittävä siihen, että liikkuvia osia on vähemmän ja se näkyykin tässä uudessa ohjelmassa. Tietenkin me ymmärrämme sen, että Kreikka käy läpi sosiaalisesti tuskallisen prosessin, mutta jos ajatellaan asiaa tästä näkökulmasta, näin käy siitä huolimatta, että Kreikka saa eurooppalaisilta kumppaneiltaan, jäsenvaltioilta, EKPltä, IMFltä tukea mittakaavalla, joka ylittää huomattavasti sen, mitä normaaliolosuhteissa tehdään, siis todella poikkeuksellisessa mittakaavassa ajatellen sekä summia että avun kestoa. Ja siitä huolimatta Kreikan on käytävä läpi tämä tuskallinen sopeuttaminen. Kaikista näistä voimavaroista huolimatta sopeuttaminen on tuskallista. Se kertoo tämän ongelman mittaluokasta. Kreikka ei mitenkään voi enää elää lisävelalla tällaisella vajeella. Nyt on toteutettava nopeasti nämä uudistukset, jos halutaan saada aikaan talouskasvua. Sitten minimipalkat puhuttiin, kysyttiin näistä nuorisosta, nuorisotyöttömyydestä. Kreikan minimipalkat ovat nousseet 60 prosenttia vuosina 2000-2009, kun euroalueella ne nousevat 40 prosenttia keskimäärin tällä alueella. Kreikan minimipalkat ovat noin 50 prosenttia korkeammat kuin Portugalissa ja huomattavasti korkeammat kuin Espanjassa, moninkertaiset verrattuna esimerkiksi Balkanin maihin, Romaniaan, Bulgarian Eli minimipalkkojen sopeuttaminen yritysten tuotantokykyyn on se avain, jolla nämä yritykset voivat saada enemmän nuoria töihin ja ryhtyä purkamaan tilannetta, joka on tietysti sellainen, ettei sitä mitenkään voida hyväksyä, eli korkea nuorisotyöttömyys. Kuten sanoin aikaisemmin, ongelmana ei ole pelkästään palkkojen laskeminen, vaan ongelmana on ennen kaikkea voimavarojen kohdentaminen tuottavammille aloille, jotta saadaan Kreikan potentiaali hyödynnettyä niin, että se saa kurottua muun Euroopan väliin syntynyttä kuilua kiinni. Jos olette sitä mieltä, että jotakin puuttuu, on siis jokin alue, jota ei ole vielä käsitelty, haluaisin kuulla, mikä se olisi. Tämä ohjelma kattaa kaikki nämä kysymykset. Merci beaucoup. Nous en venons au deuxième. Kiitoksia. Sitten menemme toiselle kysymysvastauskierrokselle. Tässä meillä on kuusi puheenvuoroa, yksi minuutti kullekin. Puheaika aloitamme talous- ja rahavaliokunnasta alderyhmän edust- johtaja Theodoros Skilakakis. O, kiri Asmussen ja Tom... Herrat Asmussen ja Tomsen puhuivat suuresta äh, hallituksesta mitä BKT tulee, primaarimenot ovat edelleen samalla tasolla ja samaan aikaan primaaritulot ovat laskeneet kolmella prosentilla BKT. Ja samaan aikaan julkiselta sektorilta pääsee eläkkeelle jopa 52-vuotiaana sellaisten sääntöjen mukaan, josta Troikan alaisuudessa on äänestetty heinäkuussa 2010. Se, että, että että valtion velkakirjoja ei makseta. Ne ovat vaikuttaneet kahdella prosentilla BKT ja ne ovat mm, pahentaneet tätä työttömyystilannetta. Miten me voimme saada nämä työttömät takaisin markkinoille? Eikö meillä tulisi olla jonkinlainen Marshall-suunnitelma? Ja eilen kaksi hallituspuoluetta syyttivät toinen toistaan siitä, että postiin on rekrytoitu uusia virkamiehiä. Mikä on teidän mielipiteenne näistä vaalien alla tapahtuvista rekrytoinneista? Kiitoksia sitten vihreiden ryhmässä, että työllisyysvaliokunta Jean Lambert. Thank you, President. Kiitokset puheenjohtaja. Oli mielenkiintoista kuulla mitä sanottiin kapasiteetista, koska jotkut meistä olemme olleet huolissamme EU-varoista, joita Kreikalle on annettu kehitysmielessä. Onko riittämiin vastaanottokykyä, jotta todella voidaan ottaa nämä mahdollisuudet toteutettaviksi, puhumattakaan yhteisrahoitusmahdollisuuksista, joten mielenkiintoista kuulla vastauksia tähän. Te puhuitte paljon myös kasvusta ja työllisyydestä. Miten me varmistamme sen, että kasvu on työpaikkoja luovaa runsaasti työpaikkoja luovaa. Voihan olla olemassa kasvua, joka ei välttämättä johda työllisyyden lisääntymiseen, joten kuka tästä on vastuussa? Ja miten voimme käyttää tätä kehitystä työllisyydessä hyväksemme, jotta voimme ratkaista muita ongelmia, kuten esimerkiksi uusiutuvien energianlähteiden kehittämisen, jotta ei olla niin riippuvaisia polttoaineen tuonnista. Ja sitten vielä sananen veronkierrosta ja yksityisestä sektorista. Jos ollaan nojaamassa yksityiseen sektoriin, niin monessa jäsenvaltiossa tulos kaikkien vaadittujen verojen maksamisessa ei ole niinkään loistava. Eli mitä muuta voidaan tehdä tämän suhteen? Kiitos. Kiitoksia ECR-ryhmä, on se rahavaliokunta. Thank you. Case Um, I'd like to come to... Kiitos puheenjohtaja. Nämä viimeisimmät varat, joita Kreikalle on annettu, joiden tarkoituksena oli vakauttaa rahoitusmarkkinat, ja tässä on kysymys 50 miljardista tässä ohjelmassa, jolla autetaan pankkeja selviytymään äh, taantumasta ja valtion velan, velan uudelleen järjestelystä. Me tiedämme, että pankkien lainananto äh, yritysmaailmaan on välttämätöntä ja PK-yritykset tulevat toimimaan kasvun moottorina lyhyellä aikavälillä, mutta ne ovat ovat myöskin pankkilainauksen suhteen eh, herkimmässä asemassa. Eli nämä uudet Basel 3-säännöt eh, vakavaraisuudesta ja niiden täytäntöönpano vakavaraisuus nelosen kautta, niin voisitteko hieman yksityiskohtaisemmin kertoa, mitä toimia on olemassa, jotta eh, tulevaisuudessakin pankkien lainananto PK-yrityksille ei ajaudu vaikeuksiin? Kiitoksia ALDE-ryhmään työllisyysvaliokunta Nadja Hirsch. Kiitokset, rouva puheenjohtaja. Mehän olemme jo kuulleet, että ennen kaikkea nuorisotyöttömyys on valtava ongelma Kreikassa, noin 50 prosenttia luonnollisesti kyseessä on kokonainen sukupolvi. Nyt se ei saa koulutusta eikä työpaikkaa ja tällä tavoin nämä ongelmat kehittyvät entisestään seuraavien 10-20 vuoden aikana. Eli vaikka muut ongelmat saataisinkin hoidettua, tämä on aihe, joka tulee olemaan vielä pitkään vaikuttamaan siinä mielessä kauemmin. Siinä mielessä haluaisin kuulla, missä te näette toimintamahdollisuuksia. Aiemmat puhujat ottivat esille nuo PK-yritykset, jotka tarvitsisivat ennen kaikkea tukea, tai eurooppalaisella tasolla tietysti meillä on myös rahastoja, joita voidaan hyödyntää, joista voidaan saada tukea, mutta niissäkin on luonnollisesti vain yhteisrahoitus väkisinkin. Eli missä määrin näette mahdollisuuksia ottaa tämä aihe esille niin, ettei kokonainen sukupolvi Kreikassa mene hukkaan? Viimeinen tämän ryhmän puhuja vihreiltä talous- valiokunnasta Philippe Lambert. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vetää tästä yhteyden siihen, mitä valiokunnassa, talousvaliokunnassa tapahtui eilen. OECDn johtaja sanoi, että kaksi vuotta sitten ei tunnustettu sitä, että Kreikka oli ajatunut vararikkoon eikä velkaa uudelleen järjestetty. Se oli se Troikan alkuperäinen synti Kreikassa ja se oli suurin vastuuttomuuden teko Euroopan ja Troikan viranomaisten taholta. Ja nyt kun kuuntelin teitä tänään, niin minulle tuli sellainen vaikutus, vaikutelma, että me olemme jälleen kerran kietämässä todellisuutta. Ja herra Asmussen sanoisin, että EKPn, te ette olleet EKPn eh, e tiimissä tuolloin, mutta te kuitenkin olette kieltämättä tätä todellisuutta. Ja kun kuuntelen teitä, niin näen tiukan ohjelman, jossa on vähän haittoja. No herra Thompson tässä kyllä aliarvioi asioita. Sieltä löytyy paljonkin negatiivisia puolia, mutta ei kovinkaan paljon positiivisia. Eli minkälaisia hätäsuunnitelmia teillä on ohjelmissa, jotta voidaan varautua ennalta arvaamattomiin yllätyksiin? Esimerkiksi se, että ohjelmaa ei toteuteta, se on ollut jo aikaisemmin ongelma. Ja mikä teidän hätäsuunnitelmanne on, jos tässä epäonnistutaan? He Olen äh, Asmussenin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän tulisi äh, lopettaa tästä BCDstä puhuminen, mutta meillä ei kovinkaan paljon teidän suuntaanne luottamusta tällä hetkellä ole. Ja tästä syystä tästä puhumme. Kiitoksia. Sitten Olle Ren voi aloittaa vastaamaan näihin viiteen kysymykseen. Thank you. Let me start with... Kiitoksia. Aloittaisin kysymyksestä, jonka esitti rouva Swinburne ja joka koski pankkien pääomittamista ja sen jälkeen palaan näihin muihin kysymyksiin varainhoidon vakaus on aina ollut oleellinen ohjelmassa ainoastaan sen vallitessa pankit voivat täyttää tehtävänsä eli tarjota luototusta reaalitalouteen ennen kaikkea pk-yrityksille ja talouksille. Ohjelman alusta asti EKPn hyväksymät poikkeukselliset toimet ovat varmistaneet sen, että Kreikan pankkisektorilla on ollut riittäviin likviditeettiä ja ensimmäisessä ohjelmassa oli noin 10 miljardia voimavaroja, resursseja pankkien pääomittamiselle. Nyt tämä on nostettu 50 miljardin tämänhetkisessä ohjelmassa. Meidän mielestämme tämä on riittävästi sen varmistamiseksi, että pankeilla on riittämin pääomaa ja että ne selviytyvät lamasta. Ja näin voidaan minimoida myös yksityisen sektoriin liittyvät tappiot ja luottoihin liittyvät tappiot. Lisäksi rakennerahastoista uusi PK-yritysten takuurahasto on käynnistetty. Tämä uusi väline auttaa PK-yrityksiä, jotka ovat kärsineet kriisistä paljon, tarjoaa niille luottoa luomatta mitään eh, Kreikan valtion velvoitteita. Vuoden 2015 jälkeen kokonaisluottomäärä, joka PK-yrityksiin injektoidaan, on suuruusluokaltaan noin 4,3 miljardia euroa. Sitten kysymyksestä, joka koskee yhteisrahoitusta ja rakennerahastoja. Haluan kertoa teille, että kollegani komission jäsen Johannes Haanin ehdotuksen pohjalta on nimetty 181 prioriteettihanketta, joita rahoitetaan rakennerahastoista. Tämä on yhteensä 10 miljardia euroa ja tavoitteena on antaa uutta vauhtia rakennerahastoissa niin, että keskitytään toimissa niihin hankkeisiin, joissa on suurin mahdollinen vaikutus kasvuun ja työllisyyteen. Tämä sisältää sellaiset alueet, kuten esimerkiksi liikenne, energia ja ympäristö, kuten myös matkailu ja sosiaalialan hankkeet. Nämä eivät ole mitään uusia hankkeita, mistä on itse asiassa hyötyä, koska suunnittelu on jo pitkällä ja nämä odottavat vain täytäntöönpanoan toimeenpanoaan. Ne ovat oleellinen osa hankkeita tuhansien täytäntöön pantavien joukossa, vaikka niiden osuus on yli puolet käytettävissä olevasta rahoituksesta. Kreikan viranomaiset seuraavat tätä ja täytäntöönpanoa tarkoin komission yksiköiden tukemina ja me olemme asettaneet erityisen valvontajärjestelmän ja sen ensimmäistä valvontakertomusta viimeistellään tällä hetkellä Kreikan viranomaisten puolella. Sen pitäisi olla pian myös teidän käytössänne. Vaikuttaa siltä, että tämä palvelee tehokkaasti tarkoitustaan, eli se keskittyy sekä haittapuoliin että myös konkreettisiin ponnisteluihin, joilla yritetään tehokkaasti lisätä kasvua ja työllisyyttä. Merci euh, pour... Euh, Kiitoksia. Herra Asmussen, myös neljä minuuttia. Kiitos. Ensin julkissektorin työllisyyskysymys on totta, että ensimmäisessä ohjelmassa – työvoimaa leikkaukset julkisella sektorilla eivät saavuttaneet tavoitettaan, joka tälle ensimmäisessä ohjelmassa asetettiin ja nyt toisessa ohjelmassa tämä pyritään korjaamaan. Eli mukautusta täytyy tehdä myöskin julkisella sektorilla. Tämä on täysin välttämätöntä eurooppalaisten kumppaneiden mukaan tai niihin verrattuna Kreikan julkissektori on laaja. Sitten vaalien alla tapahtuva rekrytointi, no minulla ei ole tietoa siitä, että tällaista tapahtuisi, eli en valitettavasti voi kommentoida tätä pyydätte jonkinlaista Marshall-tyyppistä suunnitelmaa. No tuen sitä, että investointitarvetta on, mutta mitä lisätoimiin tulee sellaisiin, jotka olisi julkisesti rahoitettua. Tällaiseen ei ole rahaa, koska Kreikan talousarvion kohdistuvat paineet ovat valtaisia. Se ei enää saa rahaa markkinoilta ja se täysin tukeutuu rahoitukseen täysin poikkeuksellisella tavalla IMFn ja eurooppalaisten kumppaneidensa taholta. Eli lisärahoituspuutteet, niiden vastineeksi täytyy saada lisää rahaa eurooppalaisilta kumppaneilta tai IMFltä. Ja tämä minun mielestäni ei vaikuta kovin realistiselta. Komissio puhui jo EUn rahastoista. Kyllä, täytyy varmistaa se, että rakenteelliset uudistukset todellakin luovat työpaikkoja ohjelmasta löytyy koko joukko esimerkkejä työllisyyttä kannustavasta, kannustavista toimista, esimerkiksi nopeutettu menettely investointiasioissa, yhden luukun periaate vientiasioissa ja myöskin halutaan ponnistella eri markkinoiden avaamiseen, esimerkiksi arkkitehtien ammattikunnan toiminnan avaamiseen kilpailulle. Pankkien pääomittaminen ennakkoehtona reaalitalouteen ja erityisesti BK-yrityksille tarjottavan rahoitukseen tämä kysymys esitettiin. Tämä on yksi toisen ohjelman nopeasti etenevistä osioista. Kreikan äh, kansallispankki, joka toimii valvojana, se tulee maaliskuun loppuun mennessä identifioimaan, mitkä pankit ovat elinkelpoisia ja mitkä eivät. Ja ne, joita pidetään elinkelpoisina, ne pää omitetaan välittömästi, jos mahdollista yksityisten markkinoiden kautta ja jos ei ole mahdollista, niin sitten ohjelman kautta saatavan rahoituksen kautta tai ensimmäisen ohjelman rahoitusosuuden kautta. Tämä tulee varmistamaan sen, että pankit ovat riittävästi pääomitettuja, voivat täyttää lainavelvoitteensa reaalitalouteen ja edelleen voivat osallistua rahoitustoimiin EKPn puitteissa. Eli tämä on nopeasti etenevä ohjelma. Rahaa on jo ensimmäisessä osiossa saatavilla ja toinen osa joka voidaan ottaa käyttöön vaikka sitten, kun on ensimmäistä osaa arvioitu, niin tässä toisessa osassa on kysymys 25 miljardista eurosta pankkien kriisin ratkaisujärjestelmässä ja viimeistään tämä tapahtuu syyskuun loppuun mennessä. Tämä on yksi osa-alue, jossa nopeasti mennään eteenpäin tämän uuden ohjelman puitteissa. Lamberts kysyi tai totesi, että tässä kielletään todellisuus? No, tästä en ole varma. Minä olen sanonut ja muutkin ovat sanoneet, että meillä on suuri täytäntöönpanon riski näissä ohjelmissa. Jos tätä verrataan muihin ohjelmiin, joita on toteutettu Euroopassa tai muualla maailmassa, niin tämä, tällainen lausunto on hyvin harvinainen lausunto kyllä ohjelma, siellä on lipsumisen vaara täytäntöönpanossa, mutta me olemme sitä mieltä, että velka on kestävällä tasolla 2020, jos ohjelma täydessä mitassa toteutetaan. Tästä syystä en näe mitään realismin puutetta. Ja kun viittaatte siihen, että EKP ei halua uudelleen järjestellä velkoja, niin se perustui huolenaiheeseen siitä, että tällä saattaisi olla lääkytysvaikutuksia muihin euroalueen maihin. Eli tähän vaadittai, olisi vaadittu lisäpalomuureja, jotta tähän kestämättömään Kreikan velkatason olisi voitu puuttua. Kiitoksia sitten herra Thompson. Uh, just one, one. Kiitos puheenjohtaja. Vain yksi lyhyt lisäys siihen, mitä Jörg sanoi pankeista ja luotottajista, pk-yrityksistä. Yksi asioista, joka on uusi tällä kertaa, on se, että Kreikan keskuspankki on saanut kansainvälisiä asiantuntijoita tarkastelemaan näitä lainoja – Ongelmana on ollut se, että on oikeastaan annettu tällaisia ikivihreitä luottoja. On jatkuvasti luototettu suuria yrityksiä, jotta vanhat luotot eivät muodostuisi tappioiksi, vaikka yritykset eivät ehkä ole olleet kannattavia, vaikka ne ovat pärjänneet vain uudella luototuksella. Asianajajat ovat päässeet tarkastelemaan tätä ja pakottaneet pankit ryhtymään toimiin tällaisten yritysten luottojen osalta näin kannustetaan pankkeja vastaisuudessa antamaan äh, luottoja uuden dynamiikan myötä pk-yrityksille. Tämä on osa tätä ohjelmaa. Sääntelytoimiin pyritään varmistamaan se, että jos annetaan yritykselle luottoa, joka ei menesty, on varattava sivuun pääomaa mahdollisten tappioiden kattamiseksi ja tämä tekee kaikesta kalliimpaa. Eli nämä ovat kaksi säätelytointa, jotka on rakennettu mukaan ohjelmaan ja tämä uskoakseni kanavoituu PK-yrityksiin. Sitten DSCn rahoitus. Pyydän teitä tarkastelemaan tätä meidän kertomustamme. Siinä on pitkä liite asiasta. Sanotaan, että liikkumavaraa ei juuri ole. Tämä on ehkä ihan totta. Havainnette, että tässä tarvitaan nimenomaan rakenneuudistuksia ja talouskasvua. Jos ei onnistuta saamaan vauhtia rakenneuudistukseen, se on koko uuden ohjelman oleellinen kysy. Silloin käy niin, että veloista tulee kestämättömiä aika nopeasti. Entä sitten, jos Kreikka tekee parhaansa, mutta on melkoista vastatuulta, kaikki kestääkin pidempään. No, siinä tapauksessa on todettu, että edelleenkin tuetaan Kreikkaa niin kauan kuin tarpeen, jotta Kreikka saadaan mukaan markkinoille edellyttäen, että Kreikka täytäntöön panee uudistuksia. Tämä mielestäni on oleellinen vakuus niin kauan kuin Kreikka tekee mitä pitää. Eurooppa tukee Kreikkaa ja tämä on siis ratkaiseva pallo on kreikkalaisilla. Oh yes, sorry, we're all getting tired now. Um, right, we now go on to our... No niin, alamme nyt kaikki väsyä jo. Nyt seuraa kolmas kysymyskierros minuutti kullekin neljästä puhujasta ja sen jälkeen joudumme lyhentämään paneelin vastaukset kolmeen minuuttiin. Ensimmäinen Nikolas Schuntis, mutta hänellä on kaksi kysymystä, joten hän käyttää kaksi minuuttia yhdessä, näin minä ymmärsin. Nikolas. Kiitos puheenjohtaja. Herra Reen minulla on tässä kuva, joka on liikkeellä Kreikassa. Siinä näkee lapun, jossa te sanoitte, että Troikan toimien perusteella taantumasta päästään vuonna 2011 ja että vuonna 2012 päästään kasvun tielle. Näin tässä valokuvassa sanotaan. No tietenkin taantuman kasvun sijaan meillä on taantuma, meillä on velkaa 7 prosenttia, yritykset sulkevat ovensa, meillä on paljon työttömiä, nuoria työttömiä, köyhiä, kodittomia, kansa kärsii. Ei olla onnistettu mukautuksissa lainkaan ne toimet, joita on sovellettu Portugalin ja Irlantiin, ne eivät ole toimineet. Ja nyt kuitenkin odotetaan. Uuden ohjelman kautta on suunnitella uusia leikkauksia tulevilla kausilla ja tämä tarkoittaa sitä, että eläkkeitä leikataan, julkisella sektorilla lomautetaan ihmisiä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kreikan taloudesta poistuu entisestä rahaan. Ja tämä noidan kehä, taantuman noidan kehä tulee jatkumaan. Haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Tämä ei ole minun kysymykseni, vaan tämä on Kreikan kansan kysymyksen. Palkkoja on leikattu 21 prosentilla. On poistettu työehtosopimuksia ja halutaan leikata entiseltä, entisestään. Thomsen sanoi tämä ja komission kertomuksessakin sanotaan, että verrataan kreikkalaisia palkkoja muiden maiden, kuten Bulgarian ja Romanian palkkoihin. Ja nyt pääsen tästä kysymykseeni. Voitteko vakuuttaa meille, että Troikan tarkoituksena ei ole, että haluatte saattaa Kreikan palkat Romanian ja Bulgarian tasolle, jossa puhutaan 150 euron kuukausi palkoista, jotta ei löydy, jouduta sitten äh, Kaakkois-Aasian äh, työehtojen tasolle. I'm just waiting for the... Odotan vain, että tulkkaus päättyy kaikilta kieliltä. Ja seuraavana meillä on joku työllisyyspuolelta. Äh, Nikit Savela. Kiitos puheenjohtaja. Mistä Kreikan kilpailukyvystä me puhumme? Viimeisen kahden vuoden aikana olemme kuulleet uhkaavia julistuksia, jopa väkivaltaisia julistuksia eurooppalaisilta äh, neuvoston henkilöiltä, joiden mukaan äh, Kreikka tulisi heittää euron ulkopuolelle. Nämä ovat vahingoittaneet maan itsearvon tuntoa ja kreikkalaisten itsearvon tuntoa kansainvälisellä tasolla. Kuka sijoittaja haluaa sijoittaa maahan, jota uhkaa eurosta ulosheitto? Neuvosto Neuvoston toimet ovat tuhonneet eurooppalaisuuden ja turvallisuuden tunteen, joka Kreikan kansalaisilla oli. Ja tulemme näkemään tämän tulevissa vaaleissa. Ja sitten kuitenkin televisiossa Merkel, Schäuble ja Juncker äh, hokevat, että ei koskaan ole, ole puhettakaan äh, tällaisesta euron ulkopuolelle heittämisestä. Mikä näistä on nyt pitävä? Siis onko se äh, realistinen skenaario, että Kreikka joutuisi euroalueen ulkopuolelle? Kiitoksia. Ja viimeinen kysymys tällä kierroksella. EFD Econ Jeffrey Bloom. Well, we have, do we... No niin, meillä on huomattava talouskriisi, omaa syytämme. Kymmenen vuotta on ollut käynnissä tuhoisa valuutta kokeilu. Kuka tahansa talouden opiskelija olisi voinut nähdä, että miten tässä käy. Tämä on vaarallista Euroopalle, vaarallisempaa kuin mikään 20-30-luvun jälkeen. Meillä on keskuspankkijärjestelmä, joka on rapauttanut myös liikepankkipuolen veronmaksajien rahoilla. Ja tämä on lähestulkoon sellainen tilanne, jossa Kreikan Työttömyys on 50 prosenttia ja se on lähestulkoon 30 prosenttia nuorisotyttömyyden osalta muuallakin Euroopassa. Sitä ei pidä unohtaa. Minä en oikein hyväksy sitä, että Kreikka on ainutlaatuinen tapaus. Ei todellakaan, se on tämän vuoden ongelma. Eikö nyt IMFn velvollisuus ole nähdä, että järjestelmä on epäonnistunut ja lähteä auttamaan näitä valuuttoja niiden omilla valuutoilla ja demokraattisesti valituilla johtajilla. Ja nyt siirrymme vastauksiin ja otamme aluksi komission jäsenen, sitten EKPn ja sitten IMFn, joten Olli, ole hyvä aloita. Thank you. Kiitos. Ensimmäiseksi herra Huntisin kysymys kasvuennusteista. On totta, että kasvuennusteet Troikan taholta toukokuulta 2010 ne osoittautuivat liian optimistiseksi. Monet tekijät johtivat tähän alkuperäinen kasvuennuste. Yksi tekijä liittyy yksityisen sektorin osallistumisesta liittyvään keskusteluun. Hyvin kriittisellä hetkellä tämä lisäsi taloudellista epävarmuutta ja riskinvälttelyä sijoittajien ja kuluttajien keskuudessa. Kuten muistamme lokakuulta 2010 Dovillin sopimuksen aikoihin. Tähän sitten vielä tuli lisäksi konsensuksen puute – monien avainuudistusten kohdalla, jotka löytyvät tästä ensimmäisestä ohjelmasta. Ja tietenkin poliittinen epävarmuus, silläkin oli roolinsa tässä tuloksena. Ei päästy riittävästi eteenpäin monienkaan kasvua edistävien toimien kohdalla ja Tähän sitten vielä tuli lisäksi heikko hallinnollinen kapasiteetti toimen, to, toimeenpanopuolella. Eli kuten avauspuheenvuorossani jo sanoin, tässä on kaksi akilleen kantapäätä. Yksi on poliittisen yhtenäisyyden puute, ja tämä on asia, jonka ainoastaan kreikkalaiset, kreikan kansalaiset ja koko yhteiskunta voivat korjata koska tätä tarvitaan, jotta saadaan voimat liikkeelle näin suuressa taloudellisessa mukautus- ja uudistusohjelmassa. Ja toiseksi meidän täytyy puuttua heikkoon hallinnolliseen kapasiteettiin, joka Kreikassa on, ja tähän me olemme pureutuneet Task Force-työryhmän kanssa. Se toimii Kreikassa tukeakseen Kreikkaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Toiseksi palkat, jotka ovat sidoksissa kilpailukykyyn ensimmäisen ohjelman uudistukset ovat auttaneet kilpailukyvyn parantamisessa jossakin määrin. Jäljellä oleva kilpailukyky vaje on edelleen korkea ja tämän vajeen poistaminen samalla euroalueessa mukana ollen, se tulee vaatimaan sisäistä devalvaatiota Kreikassa. Tämä on olennainen osa toista ohjelmaa. Palkkojen mukautukset, joista tähän mennessä on yksityisellä sektorilla sovittu, ja se, että palkan muodostusmenettelyjä muutetaan mukaan lukien työehtosopimusten umpeutumiseen liittyvät säännöt. Nämä ovat avainasemassa tässä strategiassa, jolla me pyrimme hieman kiihdyttämään sisäistä devalvaatiota. Palkkakulujen leikkaaminen siinä ei onnistuta, jos halutaan luoda kasvua ja työpaikkoja, jos siihen ei liitetä palvelujen ja tavaroiden äh, tarjoamisen kohdalla uudistuksia, taloudellisia uudistuksia. Nämä myöskin ovat olennainen osa toista ohjelmaa. Ja kuten Asmussen ja Thompson ovat tässä painottaneet, toisessa ohjelmassa on mukana suuria täytäntöönpanoriskejä. Näitä voidaan parhaiten hoitaa saamalla aikaan poliittista yhtenäisyyttä Kreikassa ja sitä kautta, että pysytään päättäväisinä tämän hallinnollisen kapasiteetin parantamisen suhteen. Tämä on tapa, jolla Kreikka voi uudistaa itseään ja voi jatkossakin olla euroasualueen jäsen. Kiitoksia ja nyt Jörg, ole hyvä. Thank you. Kiitoksia. Voin puhua lyhyesti, koska voin täysin tukea sitä, mitä Olli Rehn juuri totesi. Ensimmäinen ohjelma ei tuottanut niitä tuloksia, joihin pyrittiin lähinnä siksi, että täytäntöönpanon puolella oli huomattavia vajeita. Ei tämä sopeuttamisohjelma ole se, joka aiheuttaa bruttokansantuotteen eh, vähenemistä. Makrotalouden epätasapaino on kasvanut Kreikassa vuosien mittaan, eikä sitä saada korjattua muutamassa kuukaudessa. Eli ensimmäisen ohjelman kasvutavoitteisiin ei tosiaankaan päästy, mutta se johtui pitkälti siitä, että täytäntöönpano ei ollut riittävä haluan puhua erittäin selvästi, vaikka ehkä olemmekin asiasta täällä hiukan eri mieltä. Yksityisen sektorin osallistuminen Kreikassa on huomattava. Me emme aio toistaa tätä harjoitusta. Tämä oli yksi ainutlaatuinen kertaluontoinen tapahtuma, jota emme lähde toistamaan. Esitettiin kysymys, joka liittyy liittyy EKP tietenkin se, että Kreikka lähtisi euroalueesta. Minä totesin johdantopuheenvuorossani, että meidän selvä tavoitteemme on pitää Kreikka eurossa mukana. Ja jos tämä kerran on tavoite ja viime kädessä kaikki riippuu Kreikan viranomaisista ja Kreikan kansasta, nehän tämän päättävät, niin on vain ainoa, yksi ainoa keino toimia valuutta-alueella, ja olemme kaikki puhuneet tästä. Eli tarvitaan lisää sisäistä devalvaatiota, ja tämä liittyy pitkälti palkkakustannuksiin. Tämä on ainoa tapa, jolla saadaan aikaan työmarkkinauudistuksia yhdessä muiden uudistusten kanssa. Thomsen puuttui näihin omassa avauspuheenvuorossaan. Ei ole kyse pelkästään työ kustannuksista, vaan tarvitaan huomattavaa sisäistä devalvaatiota, jotta voidaan saavuttaa kilpailukyky euroalueen sisällä, ja tämä on selkeä tavoite. Siksi minä olen sanonut tämän jo kahteen otteeseen puheenvuorossani. Me haluamme ratkaisun euroalueen sisällä, koska maa, joka lähtee euroalueesta, aiheuttaisi huomattavia riskejä euroalueen vakaudelle kokonaisuutena ja minä todella suosittaisin olemaan äärimmäisen varomainen. En lähtisi puhumaan tällaisesta kovin helposti silloinkin, kun puhutaan järjestäytyneesti tapahtuvasta lähdöstä tai muusta. Jos tällaiseen mennään, se tapahtuu hyvin järjestäytymättömästi ja sotkuisesti ja siksi ohjelma on ottanut selväksi tavoitteekseen pitää Kreikan euroalueessa, jotta voidaan ylläpitää koko euroalueen vakautta. Suuret kiitokset ja kiitos Jörg. Tiedän, että sinun on nyt lähdettävä, jotta ehdit eh, liikennevälineeseesi. Ja nyt Thompson. Kiitos puheenjohtaja. Kreikka-ohjelmassa on kysymys talouden modernisoinnista, syvällisistä rakenteellisista uudistuksista. Enkä ole tavannut yhtään kreikkalaista poliitikkoa, joka uskoisi, että lähtö euroalueesta olisi oikotie näihin uudistuksiin. Kreikalla on modernisointiongelma, jotta se pystyisi kilpailemaan maailmanlaajuisilla markkinoilla. Miksi BKT on entisestään laskenut odotusten vastaisesti? on oikeassa, kun hän sanoi, että sillä ei ole mitään tekemistä ohjelman toimenpiteiden kanssa, vaan sen kanssa, että näitä toimenpiteitä ei ole täytäntöön pantu rakenteellisella puolella. Kreikka teki verotuksen julkistaloudessa paljon, mutta rakenteellisissa uudistuksissa epäonnistuttiin. Eli ohjelma odotti, että kriittinen massa investoinnissa olisi saavutettu ja että pikkuhiljaa olisi, oltaisiin lähdetty elvytyksen tielle ja nyt kuitenkin kriittistä massaa ei saavutettu ja tästä syystä tämä trendi on alaspäin menevä. Ja tämä on avainkysymys. Uusi ohjelma onnistuu ainoastaan, jos tämä tendenssi saadaan kääntymään ja rakenteelliset uudistukset saadaan käyntiin. Kreikalla on kuilu palkkojen ja tuottavuuden välillä. Eli joko ryhdytään tuottavaisemmiksi tai leikataan palkkoja. Me kaikki haluaisimme, että Kreikassa tulisi tuottavaisempi. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että liikaa on mukautettu esimerkiksi näiden lavan johtavien toimien kautta alennettu BKT ja niin edelleen. Ja kehitys on pysähtynyt sen takia, että liian myöhään otettiin käyttöön toimet, joilla investointi-ilmapiiriä olisi saatu parannettua, mutta mitään ihme lääkettä tai oikotietä ei ole. Tässä vaaditaan muutoksia hyvin laajalla toimenpidekentällä. Ja voitte todeta tämän itse, jos luette tämän ohjelman huolella. Suuret kiitokset ja nyt viimeinen kysymyskierros yritän saada tänne vielä pari lisää. Meillä on oikeastaan jo enemmänkin puheenvuoropyyntöjä kuin tarpeen, joten älkää pyytäkö niitä enää. Minuutti kullekin ensinnäkin kansanpuolueen työllisyysvaliokuntaedustaja Konstantin Kuvlakis. Kiitos. Haluaisin esittää suoraan kysymyksen Miten te tänä päivänä arvioitte näitä yhteiskunnallisia seurauksia, joita toimista on? Meillä on työttömyys 21 prosentin tasolla. Joka toinen nuori on työtön, on kodittomia, on ruokajonoja ja sanoitte, ja ihmiset ovat köyhyysrajan alapuolella. Mitä muuta? voimme odottaa, kun te sanotte, että me olemme jo näissä uudistuksissa puolessa välissä ja samaan aikaan maa on vaipunut taantumaan, yritykset sulkivat oviaan, on raskaita veroja. Miten Euroopan unionin komissio samaan aikaan, kun se julistaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, antaa juridisia pakkotoimia? Kenenkään ei tulisi jättää mitään kansaa kärsimään vain miellyttääkseen tiettyjen ekonomistien laskelmia, koska meidän ei tule unohtaa sitä, että näiden numeroiden takaa löytyy kärsiviä ihmisiä, joiden kärsivällisyys ja kestokyky ovat saavuttaneet rajansa. Heidän tilansa ovat, on huonontunut entisestään, he ovat ajatuneet kurjuuteen. Eli täytyy julkistaloutta sopeuttaa, mutta se voidaan toimi, suori, saavuttaa ainoastaan, jos saadaan aikaan uusi sekoitus kehityspoliittisia toimenpiteitä. Thank you. Uh, now... Kiitokset. Ja nyt SND-ryhmän nimissä. Obrigada. Elisa Ferrer. Penso que é importante lembrar Kiitoksia. Minusta on tärkeää muistaa, että Kreikka on vähentänyt alijäämänsä 4,2 prosentilla Kahdessa vuodessa hallinnolliset uudistukset ovat olleet ennennäkemättömiä. Nämä uudistukset osoittavat, että Kreikka on tehnyt enemmän kuin mikään muu maa OECDn alueella. Ei ole vertailukohtia. Siksi kysyn, miksi Troikka ei tunnusta, että kasvun osalta ennusteet aina epäonnistuvat, ja jos ennusteet epäonnistuvat, onnistuvat, niin sanotte, sanotte, että syy on äh, toteuttajalla, mutta kyllähän Kreikka toteutti nämä toimet ja mitä enemmän se niitä toteuttaa, sitä huonompaan tilanteeseen se joutuu. Kuinka taantumassa olevan maan äh, tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan parantaa? joka vie vain 20 prosenttia tuotannosta. Miten saadaan aikaan vientiin pohjautuvaa kasvua? Hyväksyykö Troikka joskus tekemänsä virheet? Ymmärtääkö Troikka joskus, mikä, miten vakava vastuu Euroopan edustajilla on euroalueen maalla? Kiitos. Kiitokset ja Euroopan kansanpuolue Ekonista Rudi Kratz. Kiitos puheenjohtaja hyvät naiset ja herrat, me olemme käyneet hyvin mielenkiintoisen näkemysten vaihdon, mutta haluaisin puuttua muutaman asiaan tämän toisen taloussopeutusohjelman mukaisesti tähän Thomsen aivan erityisesti viittasi. Nyt on ensimmäistä kertaa julkistalouden toimet eivät johtaneet verojen korotukseen. Ja kuitenkin on tehty kautta linjan leikkauksia palkkoihin tämä julkistalouden ohjelmassa, oliko siinä suunnitteilla sopeutuksia, joilla olisi puhututtu näihin kuluihin? Minun mielestäni tässä on tapahtunut väärystämä. Missä nämä vastuut ovat? Tulisiko meidän harjoittaa itsekritiikkiä eurooppalaisella tasolla? Mistä tämä vääristymä julkistalouden sopeuttamisessa johtuu? Johtuuko se siitä, että uudistuksissa on ollut puutteita? Onko rinnakkaisista kehitystoimista ollut puutteita? haluaisin tehdä tästä jonkinlaisia johtopäätöksiä. Jos pidetään mielessä uudet toimet ja uudet leikkaukset, niin millä keinoilla halutaan suojella sijoittajia? jotta Kreikasta voisi tulla tuottava talous, joka on kuitenkin päämäärä. The end. Uh, there are... No niin, on muitakin, jotka haluavat puhua ja nyt otetaan vielä kaksi ylimääräistä puhujaa, koska meillä on ollut tässä niin paljon kreikkalaisia puhujia. Seuraavana Anni Podimat. One minute. Ja yksi minuutti. Suur kiitos. Esitän asiani lyhyesti. Tämä kysymys menee kaikille. Tässä on kysymys edellytyksistä ohjelman menestymiselle, jotta nämä uudistukset toteutuvat. Ja avainasemassa tässä on toimien ja politiikkojen tuloksellisuus ja tehokkuus, kuten myöskin yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus – Nämä ovat ennakkoedellytyksiä, jotta tässä onnistuttaisiin ja saataisiin ohjelmalle omistajuutta. Tähän te kaikki viittasitte puheenvuoroissanne jos me nyt jätämme nämä kansalliset vastuut syrjään, niin haluaisin kysyä teiltä, mitä teidän taholtanne tulisi tapahtua ja voisi tapahtua uuden ohjelman kohdalla, jotta voitaisiin parantaa tehokkuutta ja oikeudellista, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta? Mihin, mitä te aiotte tehdä, jotta puututaan tähän valtaisaan verokierron ongelmaan ja että näihin kustannuskysymyksiin puututaan yhteiskunnan tasolla? I've got Kiitoksia. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Puhukaa lyhyesti. Katsimarkaakis, Costello ja Liam Wenkok, joten lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys Thomsonille, joka kreikalaisessa sanomalehdessä Tomivassa pari päivää sitten tunnusti, että Troikka on tehnyt joitakin virheitä ja yksi niistä on ollut se, että se on ajatellut, että Kreikan hallinto olisi riittävän vahva asian hoitamiseksi ja sanoitte, että näin jälkikäteen ajatellen olisitte tehneet toisin, ettei olisi panostaneet Kreikan hallinnon kykyyn. Olisitte voineet tietää sen, koska OECD äskettäin julkaisi raportin, jonka mukaan 95 prosenttia Kreikan hallinnosta on enemmän tai vähemmän hyödytöntä. Mitä voidaan tehdä? Missä nyt ollaan? Onko tilanne muuttunut viime viikkoina, viime kuukausina? Onko teillä sun suunnitelmia lähettää IMFstä ja komissiosta kreikkalaisia auttamaan Kreikan hallintoa mahdollisimman pian. Kiitos. Emma. Thank you, Chairperson. Kiitokset puheenjohtaja. Kuten todettiin, olen Irlannista, se on ohjelmamaa, ja on pitkälti tunnustettu, että varain, valtiovarainhoidon vakauttaminen ja mukauttaminen on tarpeen. Pitänee huomauttaa, että monen maan julkistalouden epävakaa tilanne on seurausta kriisistä eikä sen syy. Esimerkiksi ennen tätä eh, Irlannin suhde oli 25 prosenttia, ja on myös myönnetty, että tarvitaan kasvu- ja investointistrategia, mutta siitä johtuu kolme kysymystä. Ensinnäkin, voiko Troikka linjata, mihin konkreettisiin toimiin voidaan ryhtyä, jotta nuorisotyöttömyyttä voidaan purkaa? ja onko uusia toimia, uutta rahaa vai onko tämä vain vanhojen rahojen uudessa muodossa esittämistä. Toisekseen 15. helmikuuta äänestetty Cornelissen mietintö, jossa suositeltiin, että IMFn pitäisi olla mukana, mikä on Troikan suhtautuminen tähän. Kolmannekseen, mihin toimenpiteisiin Troika on ryhtynyt, jotta saadaan demokraattinen vastuuvelvollisuus, koska olen yksi tämän, olemme mukana, yhtenä maana mukana. Me katsomme, että Troika oikeastaan ruokkii euroskeptisiä mielipiteitä mielipiteitä näissä ohjelmamaissa ja pyytäisimme Troikaa olemaan tietoinen sen suhtautumisesta näihin ohjelmamaihin. Kiitoksia Liam. Merci Sharon. Kiitos Sharon. Hyvät herrat, rakenne, sopeutus, politiikat, joita suosittelette, toimivat kolmella ehdolla. Ensinnäkin, että palkkaa alennukset jaetaan myös hintojen alennuksen ja, ja hyödyn nouston kanssa ja, tois, ja toiseksi tämän suhteellista ja kolmannekseen, että vientiä voidaan saada aikaan ulkoisen kysynnän avulla. Mutta jos otetaan nämä kolme kohtaa, niin palkkojen alennus ei ole aikaansaanut hintojen alennusta. Toisekseen sijoituksiin ei vaikuta nämä hyötyyn ja tekijöihin vaikuttavat tekijät, niin kuin makrotaloudelliset tekijät ovat osoittaneet. Ja kolmannekseen viennit edelleenkin ovat romahtaneet Euroopassa leikkauspolitiikan kanssa ja tämä on johtanut negatiivisiin summiin, jossa Euroopan sisäinen kysyntä on romahtanut. Kysymykseni kuuluu, onko teille hyvät herrat sattunut niin, että olette epäilleet näitä hypotiiseja, joille teidän suosituksenne nojautuvat? Thank you very much. So now, uh... Suuret kiitokset. Meillä on edelleenkin kolme minuuttia kullekin komissiolle ja IMFlle. Olli, voit tehdä parhaasi kolmessa minuutissa. Kiitos Sharon. It's, uh... Kiitos Sharon. Tämä on haaste, mutta teen parhaani vastatakseni näihin hyvin tärkeisiin kysymyksiin. Ensinnäkin nuorisotyöttömyys ja mitä Euroopan unioni tekee taistellakseen nuorisotyöttömyyttä vastaan yhteistyössä Kreikan kanssa. No, tämä kysymys esitettiin edelliselläkin kierroksella ja tuolla minulla ei ollut mahdollisuutta tähän vastata. On hyvin tärkeää, yksi tärkein osa komission työtä Kreikan ja Troikka-kumppaneidemme suostumuksella on sovittu, että Kreikan tulisi ryhtyä välittömiin toimiin, joilla tuettaisiin nuoria, jotta nuoret saisivat ensimmäiset työkokemuksensa. Tuettaisiin oppisopimuksia yksityisellä sektorilla, paikallisyhteisöissä, sosiaalisissa yrityksissä. Laajennettaisiin oppisopimusmahdollisuuksia opiskelijoille ja edistettäisiin myöskin uudelleen kouluttautumista ja myöskin äh, sosiaaliseen yrittäjyyteen ryhtymistä. Nämä ovat niitä toimia, joita meillä on nuorisotyöttömyyden varalle ja Laslo Andorin johdolla Euroopan unionin sosiaalirahasto on tässä toiminnassa mukana ja sieltä löytyy toimia, joilla tuetaan nuoria koko joukko toimenpiteitä, jolla autetaan nuoria perustamaan yrityksiä, on koulutusmahdollisuuksia työllistymisen parastamiseen, on opintoohjausta, vahvistetaan yhteyksiä koulutusmaailman ja työmaailman välillä. Nämä ovat olennainen osa ohjelmatyötä ja me teemme yhteistyötä Kreikan kanssa helpottaaksemme tätä hyvin korkeaa nuorisotyöttömyystasoa Kreikassa näiden toimien kautta. Ja minä tietenkin myöskin lasken tässä teidän tukenne varaan. Toinen herra Puka, Pupakisin kysymys liittyi sosiaaliseen vuoropuheluun mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun, jossa ammattiliitot olisivat mukana ja myöskin kansainväliset järjestöt olisivat mukana. No, minä en näe mitään esteitä sosiaaliselle vuoropuhelulle. Erityisesti jos otetaan mukaan Kreikan työmarkkinaosapuolet ja myöskin Euroopan tason työmarkkinaosapuolet. Haluaisin painottaa sitä, että ohjelman täytäntöön toimeenpanoa, ei voi rikkoa mitään perusoikeuksia tai EUn lakeja. Komissio perussopimusten valvojana ottaa tämän tehtävän hyvin vakavasti. Lisäksi haluaisin myöskin sanoa, että Kreikan hallitus, joka siis on vastuussa ohjelmasta, sen täytyy kunnioittaa Kreikan perustuslakia, eli kaikesta, mitä on sovittu, on sovittu Kreikan hallituksen kanssa ja ne on hyväksytetty parlamentissa. Tämä varmistaa sen, että ohjelma on yhteensopiva Kreikan hallinnon kanssa. Roa Ferreira kysyi talousennusteista. No, ennusteet perustuvat tietylle olettamille makrotalouden näkymistä, ulkoisesta ympäristöstä – kuten myöskin poliittisista toimista sekä julkistalouden vakauttamisessa että rakenteellisissa uudistuksissa. Kävi vain niin, että vuosina 2010 ja 2011 suurin osa olettamista osoittautui huonommiksi kuin mitä odotettiin. Toisin kuin esimerkiksi Portugalin ja Irlannin tapauksessa, niiden kohdalla suurin osa ennusteista piti kutinsa – lukunottamatta heikompaa ulkoista ympäristöä, niin täytyy myöskin mainita tämä heikko hallinnollinen kapasiteetti, mitä tulee ohjelman täytäntöönpanoon, ja myöskin se, että täytyy poliittista yhtenäisyyttä parantaa, jotta saadaan vahva tuki uudistuksille. Sitten verouudistukset. Useammat puhujat viittasivat tähän on todellakin välttämätöntä, että me yhteistyössä Kreikan hallituksen kanssa ja Kreikan parlamentin ja poliittisten voimien kanssa vahvistamme verouudistustyötämme ja veronkierron vastaista taisteluamme. Tässä ei ole kysymys ainoastaan verotuloista, vaikka se onkin sinällään tärkeä asia, jotta nämä verotavoitteetkin saavutetaan, mutta tässä on myöskin kysymys yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten tämä ohjelma hyväksytään yhteiskunnassa. Tämän kannalta on välttämätöntä, että me parannamme Kreikan kapasiteettia taistella veronkiertoa vastaan uudistamaan verojärjestelmänsä, jotta siitä tulee tehokas ja oikeudenmukainen, jotta Kreikan kansalaiset näkevät, että vero kannetaan oikeudenmukaisella tavalla. Suurin vastuu verouudistuksesta Task Force-työryhmän alaisuudessa kuuluu IMFlle ja EUn jäsenvaltioista moni tukee tätä työtä Kreikassa. Lopuksi haluaisin todeta, että minua kannustaa se eh, sitoumus ja intohimo, joka tästä eh, hyvin sisältörikkaasta keskustelusta kävi ilmi. Ja toivon, että tämä konkretisoituu sitten tukena, jotta me voimme antaa apua Kreikalle ja Kreikan kansalaisille tässä valtaisessa haasteessa, joka niillä on. Kasvu- ja työpaikat syntyvät investoinneista, kreikkalaisista ja ulkomaisista investoinneista, ja tähän vaaditaan hyvin syvällistä Kreikan hallinnon, talouden ja yhteiskunnan uudistamista. Kiitos. Oh. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Ehkä aluksi voin aloittaa julkisesta sektorista. Ei ole totta, että ohjelma olisi keskittynyt pääasiassa tulopuoleen. Itse asiassa kun ohjelma käynnistyi, siinä oli hyvin hankalia, vaikeita leikkauksia palkoissa ja eläkkeissä ja huomattavia leikkauksia myös menopuolen ulkopuolella. Minusta on kuitenkin aivan korrektia sanoa, että vuonna 2011 olemme nähneet, että olemme saavuttaneet sen rajan, mitä voidaan enää veroja nostamalla tehdä. Ongelmana luonnollisesti on se, että me olemme myös saavuttaneet sellaisen pisteen, missä ei ole enää helppoja menopuolen toimia menotoimet, jotka ovat kestäviä, sosiaalisesti tasapainoisia, sosiaalisesti reiluja, edellyttävät syvällisiä rakenneuudistuksia ja ne puolestaan vievät aikaa. Niiden toteuttaminen vie aikaa. Minusta on tärkeää ymmärtää, että tällaiset tiukat puitteet on. On tärkeää myös ymmärtää, että Troikka työskentelee keskustelemalla kokonaisvajeesta, kokonaisrahoituskirjekuoresta ja viime kädessä Kreikan viranomaiset päättävät, toimitaanko pääasiassa meno- vai tulopuolella. Ja viime vuonna, koska osa rakenneuudistuksesta menopuolella on ollut edelleen toteuttamatta, osoittautui helpommaksi saada aikaan konsensus edetä tulopuolella, mutta kaikki, joiden kanssa olemme puhuneet, kaikki Kreikan politiikan puolen toimijat, joiden kanssa olemme puhuneet, ovat ymmärtäneet sen, että veronostojen tien päähän on tultu. Ja uudessa ohjelmassa on saatava vakautusta aikaan menopuolella. Tämä myös vaatii aikaa, koska se edellyttää hyvin hankalia rakenneuudistuksia. Minua siteerattiin väärin. Ei pidä paikkansa, että olisin sanonut näin Kreikan hallinnon kyvystä. Sanoin, että Kreikan hallinnolla on omat rajansa, jotka käyvät ilmi vasta jonkin ajan kuluttua. Me olemme nyt ne havainneet ja mitä me oikein teemme? Me annamme erittäin paljon teknistä apua, jotta parannamme Kreikan hallinnon kykyä. Viime vuonna meillä oli yli 30 IMFstä tehtyä matkaa pelkästään verohallinnon parissa työskentelemiseksi. Tämä Tämä ei tietysti kaikki näy tuloksena niin nopeasti kuin haluaisimme, mutta ei se silti toivotonta ole. Me jatkamme tätä teknistä apuamme ja suhtaudumme luottavaisesti siihen, että hallinto paranee, että sen toiminta paranee. Sitten verohallinnosta olen pitkälti samaa mieltä Ollin kanssa siitä, että tämä on oleellista sosiaalisen kestävyyden kannalta, jotta voidaan saada ohjelmalle laaja poliittinen tuki. Menisin jopa niin pitkälle, että sanoisin, etten näitä lukuja tarkastellessani, ja tämä mainitsin alkupuheenvuorossani, en ymmärrä, miten Kreikka voi ylläpitää sosiaaliturvajärjestelmää sellaista, jota voisi odottaa eurooppalaiselta maalta, jos samaan aikaan yritetään saada valvontaan julkistalous puuttumatta mitenkään veronkiertoon. Jos Kreikka ei puutu veronkiertoon, sen on pakko pakko, jatkossakin pakko leikata sosiaalisia tulonsiirtoja tavalla, joka ei ole poliittisesti eikä sosiaalisesti hyväksyttävää. Kreikan on parannettava verohallintoaan. Olen tästä ehdottoman samaa mieltä. Aivan kuten Ollikin, tuen pitkälti sitä, että Tämä on ollut äärimmäisen hyödyllinen keskustelu. Kaikki täällä esitetyt kysymykset ovat koskeneet vaikeita seikkoja. Voin vain vakuuttaa, että Troikan sisällä keskustellaan paljon siitä, miten tämä hoidetaan ja miten tämä saadaan hoidettua oikein. Meidän on jatkuvasti muututtava, meidän on säädettävä ohjelmaa muuttuvien olosuhteiden eh, myötä ja siihen tällainen vuoropuhelu on omalta osaltaan hyvä panos. Suuret kiitokset. Kiitoksia ja kiitoksia siitä, että pidätte tätä vuoropuhelua tärkeänä, koska minä, me, me todellakin olemme sitä mieltä, että Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, mutta ei voi olla niin, että tämä on nyt viimeinen kerta. On aivan selvää, että koko tämä taloudellinen sopeutus kysymys on asia, jossa ei ole mitään mahdollisuuksia niin sille, että yksi elin voisi onnistua, mikäli toiminta ei ole avointa ja mikäli toimesta ei käydä demokraattista keskustelua ja mikäli sitä ei voida arvioida. Tämä oli se harjoitus, johon tänään pyrimme. Omalta osaltani veden tästä kolme päätelmää. Ensinnäkin on aivan selvää, että, että arvioi nämä en, ennakkoarviot olivat erilaisia riippuen siitä, mitkä lähtökohdat kulkin olivat, mutta harjoitus oli, oli täysin välttämätön. Muistan ajan, jolloin komissio ei halunnut edes julkaista muistioitaan, joita se lähetti jäsenvaltioille. Kiitoksia tästä avoimuudesta. Mutta haluaisin, että ymmärtäisitte meitä hyvin. Meillähän on tässä ensinnäkin demokraattinen haaste. Rasmussen sanoi, että yksi menestyksen tae ja ehdoton edellytys näiden ohjelmien onnistumiselle on se, että poliittinen luokka ottaa tämän ohjelman omakseen. Tästä olen kevyesti eri mieltä, koska minusta ei riitä, että poliittinen luokka hyväksyy äh, tietyn ohjelman toteuttamiseen, mikäli työmarkkinaosapuolet ja Kreikan kansalaiset itse eivät ole täysin vakuuttuneita – siitä, että nämä sopeutusohjelmat ovat oikeita, niin ne eivät tule onnistumaan ja silloin B-suunnitelman kysymys nousee. Ensimmäinen kysymys koskee siis avoimuudesta, avoim, äh, avoimuudesta avoimuutta, demokratiaa ja sopetusohjelmien oikeutusta ja tämän päivän harjoituksesta meidän on vedettävä johtopäätökset ensi kerralla. Tämä harjoitus on tehtävä jopa ennen kuin ohjelmaan toteutetaan ja ennen kuin tällainen ohjelma on määritelty eh, elinten taholta, jotka ovat tänään täällä puhepenkillä. Sitten toinen päätelmä, joka on minulle hyvin keskeinen, on seuraava. Kun katsotaan tätä Troikan lähestymistapaa, nähdään lähestymistapa, joka on joka lähtee keskustasta kohti reunoja, ikään kuin voitaisiin Kreikka-kysymys käsitellä niin, että ei esitetä kaikkia pöydällä olevia kysymyksiä. Jo silloin, kun komissio teki tämän kymmenvuotisen ennakarvioon euroalueen toiminnasta, että silloin komissio toukokuussa 2008 piti euroalueen toiminnan aana ja öönä euroalueen sisäistä tasapainoa. Tiedän kyllä, että tämä on teidän tehtävänne ja mandaattinne. Te olette Kreikan tilanteen insidereita, mutta saman aikaan meillä on sellainen vaikutelma, että olemme ikään kuin putkessa tai tunnelissa, jossa ainoastaan teidän katseenne avulla pitäisi voida Kreikan ongelmat ratkaista, mutta kaikki ajantasolla olevat tarkkailijat kyllä ymmärtävät, että teidän silmälasienne ympärillä ja ulkopuolella tapahtuu muutakin. Sanoitte täällä, että Kreikan kriisi ei ole euroalueen kriisi, mutta jos euroalue olisi toiminut täydellisesti, ei olisi tullut mitään Kreikan kriisiä. Ja näin ollen koko tämä interferenssiulottuvuus, se, että olemme tässä yhteisvastuun solidaarisuuden alueella, koska jäämme samaan valuutaan. Ja kun meillä on tämä rahaunionin toiminta, jossa, josta, jossa epätasapainosta Kreikka on ilmaisu, niin minusta tuntuu, että olette vähän unohtaneet tämän asian, kun tarkastatte Kreikan tilannetta. Sitten viimeinen päätelmä. Haluaisin työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana tämän tehdä komissiaisen Rehn. Lopuksi puhuitte täällä oikeudenmukaisuudesta, reiluudesta, mutta kukaan ei teistä oikeastaan kysy, puhunut yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Minusta on harmi, että teille kaikille kolmelle ei tuotu lahjaa. Se olisi ollut Wilkinsonin kirja, jossa sanotaan, miksi tasa-arvoiset yhteiskunnat aina onnistuvat paremmin, koska taloudellinen tehokkuus perustuu yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen. Ja uskonpa, että työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan taholta voimme vain heijastella niitä huolia, jotka on tuotu oiteessa esille. Sen äh, pitäisi myös kuulla teidän arviointitiiminne. Uskomme, että nämä suhtautu, sopeutusohjelmat, jotka pitävät työmarkkinakustannuksia yhtenä äh, sopeutuksen tekijänä, niin äh, toki näin, mutta se ei ole varmastikaan viimeinen etappi, kun Kreikkaa pyritään saamaan jaloille. Ei tästä nyt tämän enempää. Haluaisin vain kiittää teitä molempien valiokuntien nimissä täällä Euroopan parlamentissa. Te olette tämän tehtävän parissa tehneet työtä. Me varmasti vielä tapaamme, koska emme voi jättää tätä tähän. Suuret kiitokset siitä, että olitte mukana tänään.